maintenant, vous pouvez... Bien oui, mes chers amis. Hyvää huomenta, rakkaat ystävät. Kiitos, arvoisa varapuheenjohtaja, teidän avustanne. Kun meidän puheenjohtajamme on poissa, niin minulla on kunnia nyt toivoa puheenjohtajana. Toivottavasti kestätte ja siedätte minua Meillä on tässä ensin äänestyssessio. Teillä on varmasti teillä valmiina koordinaattoreiden kokouksen kertomus eilisestä kokouksesta. Eilen 9. ja 22. päivä marraskuuta kaksi kokousta, koska viime kerralla koordinaattoreiden kokousta ei seurannut meidän valiokuntamme kokous. Teillä on kaksi paperia, selontekoa näistä kokouksista, jos ne voidaan tässä näin hyväksyä. Jos puolen päivää 12.30 mennessä on tullut huomautuksia, ne voidaan tulkita hyväksytyiksi. Nyt siirrymme välittömästi äänestykseen. Tehdään ensin testi, jotta voimme laskea äänestyskorttien lukumäärän, tarkistaa, että, mil, että kaikki ryhmät ovat täällä oikea lukuisina paikalla. Äänestys alkaa. Kiitos, että äänestätte. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Kaikki eivät ole, ovatko yksi kortti, yksi ääni puuttuu, kaksi. Kaksi puuttuu. Yksi ääni puuttuu vielä kuka ei nyt halua äänestää tätä testit äänestystä? Minä myös äänestin, sanoo puheenjohtaja. No niin, nyt saatiin oikea luku. Hyvä, voimme aloittaa varsinaisen äänestyksen. Aloitamme eh, De Monten mietinnöstä puhtaan energian innovoinnin nopeuttaminen – Odotetaan, että Vim pääsee istumaan paikoille, muuten meiltä puuttuu varsin tärkeä ääni. De Monten mietintö aloitamme kompromissista kolme puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Tarkistus 18 puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Tarkistus 20 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kompromissi. No niin, no niin. Ovatko asiat nyt siellä puikoissa? Kompromissi neljä puolesta. Vastaan. Tyhjää Nelonen hyväksytty. Tarkistus numero 28 puolesta vastaan tyhjää. 28 hylätty. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää. 5 on hyväksytty. Tarkistus 41 puolesta vastaan tyhjää. 41 hyväksytty. Tarkistus numero 42 puolesta vastaan tyhjää. 44 hylätty. Tarkistetaan, kun pyyntö tuli. Äänestys alkaa tarkistuksesta 42. Euh, ah. Yksi ääni puuttuu vielä. Yksi puuttuu. Yksi ääni puuttuu. Äänestys päättyy. Hylätty. Nyt tarkistus 44 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 47 puolesta vastaan tyhjää 47 hylätty. Kompromissi numero 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus numero 58 puolesta vastaan tyhjää. Ehkä pitää tarkistaa sähköinen äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkistus 60 puolesta vastaan tyhjää. Uskoakseni se on hyväksytty, mutta tarkistetaan kuitenkin sähköisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Nipin napin hyväksytty. 2019. Kompromissi numero 7 puolesta vastaan tyhjää. Seitsemän on hyväksytty. Tarkistus 56 puolesta vastaan. Tarkist, sähköinen tarkistus. Tarkistus 56. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi kahdeksan puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissi numero yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus numero kolme. Puolesta vastaan. Uskoakseni hylätty, mutta tarkistetaan tämäkin sähköisesti. Tarkistus numero kolme. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi numero kaksi. Puolesta Qui Vastaan. Tyhjää. Kaksi hyväksytty. Tarkistus numero 11 puolesta vastaan. Tyhjää. 11 on hyväksytty. Nyt siirrymme loppuäänestykseen sähköisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 33 puolesta, 5 tyhjää, kaksi vastaan. Selvästi hyväksytty. Onnittelut edustaja De Montelle. Sitten siirrymme seuraavaan äänestykseen. kun mietintö Seuraava monivuotinen rahoituskehys vuoden 2020 jälkeistä monivuotista rahoituskehystä koskevan parlamentin kannan valmistelu. Edustaja Marineskun mietintö. Aloitamme äänestyksen kompromissi numero yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi numero kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi numero kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus numero 14 puolesta vastaan hylätty. Kompromissi numero neljä puolesta vastaan tyhjää. Kompromissi neljä hyväksytty. Tarkistus numero kymmenen puolesta vastaan tyhjää. Tarkistus 10 hyväksytty. Tarkistus numero 16 puolesta vastaan Uskoakseni hylätty, mutta tarkistamme sähköisesti. Äänestys alkaa. Tarkistus 16. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus numero 15. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi numero 5. Puolesta vastaan tyhjää viisi hyväksytty. Tarkis numero 31 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus numero 34 puolesta vastaan tyhjää ei ihan selkeätä. Sähköinen tarkistusäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Selkeästi. Kompromissi numero kuusi. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus numero 43 puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistamme sähköisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 22 vastaan 19. Tarkistus 44 puolesta se oli siis, anteeksi, se oli siis hyväksytty. Siirrymme kompromissiin. Tarkistus 40, 46, 47 raukeavat. Kompromissi numero 7 puolesta vastaan tyhjää. Kompromissi 7 hyväksytty. Tarkistus numero 52 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. On pyydetty sähköistä äänestystä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Minun virhe, sanoo puheenjohtaja. Ihan hyvä, että tarkistimme. Tarkistus numero 53. Äänestys puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 54 puolesta vastaan. Uskoakseni hyväksytty, mutta tarkistamme sähköisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 51 puolesta vastaan tyhjää hyväksyt Kompromissi numero kahdeksan puolesta vastaan tyhjää kahdeksan hyväksytty. Tarkistus 55 puolesta vastaan Tarkistamme sähköisesti. Äänestys alkaa. Tarkistus 55. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 56. Puolesta vastaan. Tarkistamme tämänkin sähköisesti. Tarkistus 56. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi numero 10. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 11 puolesta. Vastaan tyhjää, 11 hyväksytty. Tarkistus numero 60 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Tarkistamme tarkistuksen 60. Sähköinen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 66 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 85 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 13 seuraavaksi. Kompromissi 13 puolesta tyhjä vastaan hyväksytty. Ja seuraavaksi tarkistus 93 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 103 puolesta vastaan tyhjää 103 hylätty. Tarkistus 106 puolesta vastaan tyhjää 106 hyväksytty. Tarkist, kompromissi 15 puolesta vastaan tyhjää. Kompromissi 15 hyväksytty. Tarkistus 112 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 113 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Tarkistus 114 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 16 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 120 puolesta vastaan tyhjää, uskoakseni hyväksytty. Tarkistamme sähköisesti. Äänestys alkaa. Tarkistus 120. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 17 puolesta vastaan. Tyhjää Hyväksytty. Tarkistus 128 puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistamme sähköisesti. 128. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 129 puolesta. Vastaan. Uskoakseni hyväksytty, mutta tarkistamme sähköisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 21.20 on 129 hyväksytty, 130 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 18 puolesta vastaan tyhjää 18 hyväksytty. Siirrymme tarkistukseen numeroon 145 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 146 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 147 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 144 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 148 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 149 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 150 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tämän. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 151 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 152 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistamme kuitenkin tämän. 152 sähköinen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 153 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Nyt siirrymme loppuäänestykseen sähköisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Mietintö hyväksytty 38 puolesta 3 vastaan 0 tyhjää. Onnittelut edustaja Marineskulle. Ja sitten viimeinen äänestys. Edustaja Griffinin mietintö, se on pikemminkin suositus, joka liittyy EUn ja Yhdysvaltojen välisen lentoliikennepalveluja koskevan sopimukseen. Eli me siirrymme vaan yhteen ainoaan sähköiseen äänestykseen. Eli äänestys alkaa edustaja Griffinin mietinnöstä. Äänestys päättyy. Olla Onneksi olkoon. 38 puolesta nolla vastaan ja nolla tyhjää. Onneksi olkoon edustaja Griffinille. Näin äänestysosio on päättynyt ja voimme siirtyä sitten kuulemistilaisuuteen. Cette audition sur les road... Siirrymme julkiseen kuulemistilaisuuteen liikennepaketin tiemaksusta. Siihen liittyy tämä eurovinjetti jos nyt olen ihan oikeassa ja kaikki mikä liittyy sähköiseen maksamiseen. Bien, alors, mes chers collègues, je pense que nous allons... Hyvät kollegat, varmasti äänestys liikehdintä on nyt loppunut. Voimme siirtyä tähän kuulemistilaisuuteen. Meidän eh, esitelmöitsijä paneelimme tulee toimimaan samalla metodilla kuin eilen. En tiedä, eh, onko minulla samat valtuudet kuin puheenjohtajalla toimia. Minulla on täällä kuitenkin pieni nuija josta voi olla joskus jopa hyötyä, jotta ihmiset pysyisivät tiukasti puheaikarajojen sisällä. Niin, puheenjohtajan etuoikeus on se, että voin sulkea puhujan mikron, en minä nyt sitä väärinkäytä, mutta jos on pakko, niin turvaudun siihen. Kuulemistilaisuus tänään jatkuu vähän eilisestä. Me puhumme ähm, tiemaksuista koska tässä on kyse siitä, että yhtä aikaa pyrimme jakamaan taakkaa, kustannuksia ja pyrki, pyrimme myös taistelemaan joitakin haittoja vai vastaan. Ja tässä on se periaate, että käyttäjä maksaa. Ehkä on olemassa muitakin periaatteita, joita tulee esille tänä päivänä Puhumme myös siitä, miten resursseja käytetään, mihin niitä kohdennetaan, teknisistä ongelmista keskustelemme myös kaikki, mikä liittyy maatieinfrastruktuurin yti käyttämiseen ja miten, voiko tämä käyttäminen myös synnyttää lisäresursseja, joita voitaisiin kohdentaa muualle. Tämä on erittäin äärimmäisen tärkeä kuulemistilaisuus. Niin me, meidän täytyy ajatella tätä, että kuljetus on kuitenkin keskeisessä osassa, kun puhumme tavaraa, henkilöliikenteestä ja kuljetuksesta. Plaisir, euh, nous avons plaisir d'accueillir. Minä esittelen teille nyt meidän kutsuvieraamme Gabriele Benedetto, joka edustaa Telepas Espaata, joka on työliikennemaksu operaattorijärjestelmä William Tots, joka on toim- on toimitusjohtaja Teat Eessä, ympäristö- ja liikenne Remi Lebedako, joka kuuluu kansainväliseen tieliiken, tieliikenneunioniin. Anteeksi, herra Lebeda, joka äänestää International Road Unionia. Libor Lokman, joka tulee myöhemmin paikalle, joka on myös toimitusjohtaja. CÖ e- CERS, joka edustaa raideliikennettä, Kallistratos Dionelis, joka edustaa joka edustaa tullimaan, tullimaantien liikenteen infrastruktuurioperaatien yhdist- yhteisöä. Annan heille puheenvuorot vuorotellen näille edustajille, operaattoreille, toimijoille. Muistutan vielä näitä meidän arvoisia kutsuvieraita puhujia. Teillä on seitsemän minuuttia aikaa jokaiselle käyttää puheenvuoro esitykseenne. Ja seitsemän minuutin kohdalla rupean ehkä koputtelemaan nujaan ja siirrymme seuraavaan puhujaan. Pyrimme noudattamaan tiukasti teille varattua aikaraja, jotta voimme saada mahdollisimman paljon aikaa keskustelulle, kysymyksille, vastauksille. Annan nyt puheenvuoron välittömästi ensimmäiselle puhujalle, herra Benedetto, joka riittyy tulliliikentoimintaan. Signore, signori, buongiorno. Hyvät näistä herrat, hyvää päivää. Kiitoksia puheenjohtaja. Käytän ähm, muutamia PowerPoint-kuvia, jotta voisin esitellä Telepasin. Kuten sanoin, Telepas on ähm, tiemaksualan toimija, joka toimii tie tullien kautta. Me olemme Italiassa ja Euroopassa johtava toimija. Meillä on 6 miljoonaa suoraa ähm, asiakasta nykyisin 11 tuhannen äh, maksupisteen kautta. Ja jotta antaisin nyt kuvan siitä, mikä tilanne on vuosittain noin 6 miljardia euroa vuosittain. Me käsittelemme nämä tulevat sekä suoraan kuluttajilta että yrityksiltä, että sitten eri alan toimijoilta. Me kuulumme eurooppalaiseen ATS palveluiden tarjoaja ryhmään, jotka toimivat tietulialalla, kuten mekin ja Telepässä. Me olemme se yritys, joka on kasvattanut eurooppalaista kattavuutta Italiasta lähtien muihin maihin. Me aloitimme tämän suuren työn, yhteensopivuustyön, ja se on vahvistunut hyvin paljon. Me pyrimme yksinkertaistamaan toimintaa, on mahdotonta ajatella, että meillä on monimutkaisia järjestelmiä ja esimerkiksi ajoneuvossa erilaisia tietullimerkkejä. Meillä periaatteena on yhteensopivuus ja lisäarvopalvelut, joita voidaan lisätä tähän yhteensopivuuteen. Tämä on varmaankin äh, loppukäyttäjälle kulukysymys, mutta myöskin meidän kaltaisemmille operaattorille kulukysymys. Meidän täytyy niin monia markkinastandardeja noudattaa nykyisin. Tästä syystä me olemme hyvin eh, positiivisesti ottaneet eh, tämän 43 eh, kuukauden rajan uudistamisajatuksen vanhan direktiivin osalta vastaan, sillä tämä tekee toimijoille paljon helpommaksi toimia ja meillä ei ole tätä EETS, eurooppalaisen sähköisen tietullijärjestelmän 23 kuukauden rajaa. Aivan varmastikin oli erittäin tärkeää, että että me pystyimme ähm, keskittymään tähän seurantaan. Ähm, satelliittiseurantajärjestelmä on kymmenen kertaa kalliimpi kuin puuntoehtoyhtelyt ja nykyisin parempi olisi jatkaa kevyen teknologian merkeissä. Se ähm, vastaa 80 prosenttia markkinoista äh, Saksan kaltaisia maita lukuun ottamatta ja se on se standardi, jota markkinoilla käytetään. Me arvostamme suuresti sitä, mitä on tapahtunut direktiivin uudistamisen myötä. Tarkoituksena oli valvoa teknologisia standardeja, jotta kaikki toimijat ottaisivat ne jäsenmaissa käyttöön. Olisi hyvä, että tässä edettäisiin. Haluaisin keskittyä kuitenkin sen sijaan niihin asioihin, joissa meidän mielestämme olisi vielä jonkin verran kaikilla operaattoreilla tehtävää. Tämä varmaankin on tilanne, jossa tarkoitus on meidän kaltaisimpien toimijoiden tieltä purkaa esteitä markkinoilla, kun me kotoperäiseltä markkinoilla siirrymme kansainvälisille. Meillä on erilaisia esteitä, paljon erilaisia pikkutilanteita, joihin törmätään päivittäin. Ähm, tällaisia tilanteita esimerkiksi ovat erilaiset asiakirjat, joita pyydetään ähm, tietullitoimijoilta eh, erilaisia asiakirjoja, joita me joudumme selvittelemään eri maissa, joissa toimimme erilaisia sertifikaatteja teknologisiin standardeihin liittyen eh, paikallisella kielellä, sillä eh, erittäin usein on niin, että englanti ei ole virallinen kieli niissä yhteyksissä, kun näitä teknisiä dokumentteja tulee esittää. Ja tämän lisäksi mm, minä olen sitä mieltä, että olisi hyvin tärkeää kysyä ei kuinka vaan luoda ainakin palvelun kattavuuden suhteen standardit niiden maiden osalta, joissa me toimimme. Ymmärrätte, että tässä varmakin teknologia on ratkaisevan tärkeä teema. Se on meille aivan avainkysymys direktiivissä, meidän mielestämme tässä ei ole aina jakautunut aivan oikein arvio meidän työmme teknologisesta puolesta. Teknologia meidän mielestämme auttaa toimijoille takaamaan kaikkein mahdollisimman suuren kapasiteetin toiminnan meillä nykyisin näitä ratkaisuja käytetään noin 97 prosentissa tapauksista ja mm, meillä on näitä yleisiä menettelyjä, joihin voidaan lisätä standardeja, jotka saattavat nykyisin olla ristiriidassa eri järjest- viestintäjärjestelmien kanssa. Me käsitämme, että nykyinen maailma äm, satelliittiyhteyksien kautta on tilanteessa, jossa äm, jokainen tällainen riskeeraa jo toimivan järjestelmän. Eli meidän pitää tarkastella teknologisia järjestelmiä. Sen sijaan olemme sitä mieltä, että olisi hyvin mielenkiintoista pyrkiä helpottamaan viestintää tämän cross-border exchange-järjestelmän kautta. Tämä auttaisi meitä todellakin eurooppalaisella tasolla toimimaan ja takaamaan myöskin tulemme niissä tapauksissa, kun me toimimme yhteen sopivasti tiettyjen teknologisten ratkaisujen kautta. Meillä on äh, erilaisia toimijoita eri maissa, erilaisia äm, operaattoreita, äm, ministeriöitä, niin edespäin. Kaikissa jäsenmaissa tämä on erilaista ja standardisointi todellakin olisi äh, hyvä asia. Esimerkiksi mitä tulee siihen, että hiljattain eräät maat ovat ottaneet käyttöön kotimaisia järjestelmiä. Ja Tällaiset omat järjestelmät luovat ähm, häiriötä eurooppalaisen järjestelmän toimintaan, kuitenkin niissä on kotoperäisesti mahdollisuus äh, saada hyötyä niissä tilanteissa, joissa muuten ei oltaisi kilpailukykyisiä. Eli äh, tässä voimme myöskin olla yhteydessä sellaisiin operaattoreihin, jotka eivät muuten olisi meidän kanssamme tekemässä yhteistyötä. Kiitoksia. Äh, Kiitos herra Linedetto. Nyt annan puheenvuoron rouva Gridille, joka on kansainvälisen autoliiton pääjohtaja. Rouva Grid, seitsemän minuuttia, olkaa hyvä. Thank you very- Paljon kiitoksia, kiitoksia, että kutsuitte meidät tänne. Me äh, Fien äh, e- ensimmäisellä alueella edustamme 37 miljoonaa käyttäjää ja me pyrimme parantamaan turvallisuutta ympäristöystävällisyyttä. ympäristöystävyyttä tämä liittyy tietysti myöskin tähän pakettiin ja pyritään parantamaan myöskin investointeja teihin ja myöskin rajat ylittäviä toimia helpottamalla käyttäjien matkoja. Me olemme huolissamme ehdotuksestani, jossa pyritään löytämään yksi malli kaikille. Olemme huolissamme myöskin siitä, että taakka on jo melko, taakka on jo melko korkea. Arvoisa rouva, voisitteko puhua hieman hitaammin, koska et, ei pysty seuraamaan tällä nopeudella. Italialainen puhui nopeasti. Yes. Um, the burden on the... Nyt taakka on jo melko korkea, eikä asioita välttämättä ehdotuksen kautta voi ratkaista. Euroopan taso ei välttämättä ole paras taso tämän ongelman ratkaisemiseksi, joten ensimmäinen asia on se, että komissio haluaa varmistaa perinkäytön. Ja tässä komissio tutkii jo verotusta EU-87 vuonna 2013 ja tuotto osoittaa, että 22 prosenttia maksuista liittyvät jo käyttöön. Eli mitä enemmän ajat, sitä enemmän maksat eri veroja ja maksuja. Ja nythän tilanne on jo tämä ehdotuksen tarkoituksena on muuttaa kansallisia järjestelmiä kilometri perusteiseksi komission Vaikutusten arviointi, arviot ovat noin 1,2 miljardia tämän järjestelmän käyttöön ja käyttäjät tämän joutuvat viime kädessä maksamaan. Eli me tarvitsemme järjestelmän, jotta voimme varmistaa tämän ja olemassa olevat järjestelmät osoittautuvat jo melko hyviksi. Kustannukset ovat melko korkeat, joita sitten ajajat tai kansalaiset maksavat ennen kuin mitään tuloksia tulee. Tällä voi olla myöskin kielteisiä vaikutuksia yhteiskuntaan. Tämä ei ole toissijaisuusperiaatteen eikä su- sotilasperiaatteen mukainen. Niin, ja meidän täytyy varmistaa myöskin infrastruktuurin rahoittaminen. Tutkimuksemme osoitti, että 2013 meillä oli 226 miljardia verotuloja EU 27, 478 ylläpitokustannuksia, eli noin 108 miljoonaa voittoa, jos nyt ajatellaan, että autot maksavat 96 miljardin edestä tutkimus myöskin osoitti, ja se on tämä alaosa, eli investoinnit infrastruktuuriin ovat vähentyneet noin 1,1 prosentista BKTstä vuonna 1995 0,8 joten tutkimuksena osoittaa, että infrastruktuurin rahoitus ei linkity suoraan olemassa olevaan rahoitukseen, vaan tässä on uudelleenjakomekanismi, jossa myöskin ajajat joutuvat sitten maksumieheksi. EUn ehdotus mm, ehdottaa valvontaa sen jälkeen, kun kulu on tässä astunut voimaan. Velvoitteet ovat melko korkeat, mutta ei kuitenkaan ole velvoitusta käyttää tuloa infrastruktuurin huoltoon. Johtopäätöksemme on, että eri kansalliset järjestelmät tarjoavat riittävästi varoja tätä varten, mutta tällä on kuitenkin kielteisiä vaikutuksia ympäristöön ja tieturvallisuuteen ja tietysti kulut ovat korkeammat, jos teitä ei ole hoidettu kunnolla. Ei ole kuitenkaan mitään takeita kansalaisille, että ylimääräiset varat käytettäisiin infrastruktuurin parantamiseen. Sitten toinen tavoite on, äh, että ihmiset käyttäisivät enemmän puhtaita autoja. Tässä pyritään myöskin hinnoitteluun vaikuttamaan – ja että ihmiset käyttäisivät äh, vähäpäästöisiä autoja. Haluaisin muistuttaa, että verotus jäsenvaltioissa korreloi jo päästöjen määrään. Ajajat ovat äh, äh, jo vastanneet sopeuttamalla tätä, ja tämähän on muuttunut. On keskitytty paljon dieselin, aikaisemmin nyt sitten sähköautoihin, ja se liittyy usein tieteellisen tutkimuksen tasoon. Äh, esimerkiksi hiilidioksiditavoitteiden täytyy olla kunnianhimoisua ja myöskin täytyy taata, että se, mitä lainsäädännössä on, todellakin myöskin tapahtuu kentällä. Emme ole varmoja, mitä tämä ylimääräinen taso tuo, eikä tämä ole kovinkaan joustava, joten tässä nyt on riskinä se, että kuljetukset EU-ssa rajoittuvat ja tässä myöskin yhteensopimus tekijöitä täytyy käyttää, jotta hiilidioksidin voidaan mitata. Ja haluaisin muistuttaa käyttäjien, kä, käyttäjien edustajana, että täytyy olla myöskin vaihtoehtoja käyttäjille. Esimerkiksi joukkoliikenne, mutta myöskin maaseutualueella täytyy olla sellaisia vaihtoehtoja, että ihmiset voivat, että heillä on varaa käyttää näitä. Ja tässä on olemassa riski, että sitten käytetään pienempiä teitä. No mitä, nyt, mihin nyt sitten tämän näytöksen tulisi keskittyä? On olemassa kansallisia verotusjärjestelmiä, voi olla vaikeaa hoitaa tämän rajat ylittävästi ja on sellaisia järjestelmiä, joilla on myöskin syrjiviä vaikutuksia Euroopan unionin sopimukset jo esittävät vahvasti, että ei pitäisi olla mitään kansalaisuuteen perustuvaa syrjintää, joten EUn lisäarvon pitäisi keskittyä siihen, että järjestelmät toimivat yhteen, että olisi ajoneuvoinen asennettu laite sellaisissa maissa, jossa jotain paperijärjestelmää ja että voitaisiin maksaa riippumatta siitä, missä EUn alueella ollaan, ja pitäisi varmistaa myöskin, että tietosuoja lainsäädäntöä kunnioitetaan. Tietoja ei pitäisi säilyttää liian pitkään eikä käyttää muihin tarkoitusperiin. No lopuksi uskon, että ehdotus tässä muodossa aiheuttaa lisäkustannuksia käyttäjille, mutta myöskin kestävämpää liikennevälineiden käyttöä, käyttöä tässä on tulossa. Me uskomme, että suhteellisuus- ja toissijaisuustarkistuksesta ei välttämättä päästä läpi. Jäsenvaltioiden pitäisi tarjota hyviä vaihtoehtoja, eikä ainoastaan hinnoitella ihmisiä ulos, joten toivomme, että parlamentti tekee tasapainoisen mietinnön, saavuttaa tavoitteet, mutta myöskin parantaa liikkuvuutta, joka on kuitenkin kasvulle tärkeä elementti. Euh, Kiitos paljon. Nyt seuraavaksi William Tots joka on kuljetus- ja ympäristöyhteisön johtaja. Seitsemän minuuttia, olkaa hyvä. I lead Transport and Environment and TNE is um, Europe's leading environmental organization in the field of clean transportation. Me olemme puhtaan liikenteen alalla johtajia ja tiemaksut ovat sellainen asia, jonka parissa olemme tehneet 1990-luvulta asti töitä. Olisi ehkä hyvä aloittaa tämä tiemaksu puhe tarkastelemaan sitä, mikä tilanne menneisyydessä oli. Sen jälkeen, kun 1999 järjestelmä otettiin käyttöön Euroopan unionissa, monet jäsenmaat ovat siihen liittyneet. Viimeisimpiä näistä oli Belgia ja käsittääkseni Bulgaria on nopeasti liittymässä myöskin tähän tiemaksuryhmään. Mitä olemme nyt oppineet vuosien aikana? Tiemaksuihin liittyy tiemaksuihin liittyy monia etuja. Ensinnäkin saamme puhtaampia ajoneuvoja teille, voimme parantaa logistiikkaa, voimme hiukan parantaa tasapuolisempaa toimintaympäristöä rautateen liikenteen ja maantien liikenteen välillä. Tässä tärkeää olisi korostaa sitä, että kaikki nämä hyödyt ovat sellaisia, jotka on saatu aikaan ilman kielteisiä taloudellisia vaikutuksia. Viime vuonna teimme tutkimuksen, jossa saksalaista Alkemaa kaikkein kattavinta eurooppalaista tiemaksujärjestelmää tarkastelimme ja havaitsimme, että mitä tulee kielteisiin seuraamuksiin koko sektoria ajatellen tai logistiikkasektoria tai yleistä taloutta, kielteisiä seuraamuksia ei ole. Eli näitä hyötyjä saadaan ilman taloudellisia haittoja. Mielestäni tätä on tärkeää korostaa, sillä Eräät kollegat täällä ehkäpä saattaisivat sanoa, että tiemaksut aiheuttavat taloudellisiin ongelmiin johtavat taloudellisiin ongelmiin, mutta näin ei todellakaan ole. Jos tarkastelette komission aloitetta, mielestämme se on melkoisen hyvä, mutta siinä on vielä parannettavaa. Meillä on neljä suositusta. Äh, kaksi näistä liittyy raskaisiin, ähm, yksi kevyisiin ja yksi matkustaja-ajoneuvoihin. Jos tarkastelemme raskaita hyötyajoneuvoja, meillä on tilanne, että niiden kohdalla tiemaksuja harjoitetaan monissa jäsenmaissa. On kuitenkin totta, että jos tarkastelemme äm, raskaan liikenteen aiheuttamia ä, ongelmia yhteiskunnassa, saasteita ja niin edespäin, huomaamme, että tämä maksujärjestelmä ei kata kaikkia niitä haittoja, joita yhteiskunnalle liikenteestä aiheutuu. Me olisimme vakuuttuneita siitä, että olisi parempi toimia niin, että saastuttaja maksaa. Jos haluamme edetä, meidän pitäisi tehdä kaksi asiaa. Yksi näistä on se, että meidän pitäisi tukea komission aloitetta. Meidän pitäisi olla asteittainen vinjetti järjestelmästä luopuminen. Vinjettijärjestelmä ei ole osoittautunut toimivaksi toisekseen ulkoiset kulut komissio on tehnyt oman aloitteensa, mutta me olemme sitä mieltä, että meidän tulisi soveltaa tätä ulkoista kulua koko liikenteeseen, ja sitä pitäisi myöskin laajentaa ottamaan mukaan onnettomuudet. Tämän jälkeen meniköhän liian nopeasti eteenpäin. Hiilidioksidi kysymykset, kuten tiedätte, hiilidioksidi on kaikkein suurimpia haasteita liikenne- ja kuljetusalalla. Liikenne on kaikkein suurin eurooppalaisten hiilidioksidipäästöiden päästöiden lähde ja erityisesti tieliikenteessä meillä on ongelmia siellä. Hiilidioksidipäästöt ovat 1990-luvulta kasvaneet hyvin suuresti. Yksi suuri ongelma kuorma-autoihin liittyen on se, että meillä ei ole paljonkaan välineitä. Meillä ei ole veroinstrumentteja, joiden myötä voisimme auttaa käyttämään puhtaampia ajoneuvoja. Sen jälkeen komissio on tehnyt ehdotuksen koskien tätä toista eurooppalaista mahdollisuutta yllyttää puhtaampaan liikenteeseen. Komissio on pyrkinyt antamaan näin sekä kimokeita siirtyä puhtaampiin ajoneuvoihin että siirtyä pois näistä saastuttavista. Tämä oli siis komission aloitteeseen liittyen. Sitten kolmas asia liittyy kuorma-autoihin. Olette varmaankin huomanneet Brysselissä, Belgiassa ja muuallakin sen, että teillämme olevien kevyiden hyötyajoneuvojen määrä on noussut hyvin suuresti viime vuosina. Tämä ei liity vain siihen, että ne ovat mukavia ajoneuvoja käyttää. Tämä liittyy erityisesti myöskin siihen tosiasiaan, että ne hyötyvät monista säätelypoikkeuksista. Suurin osa pakettiautoista on suljettu erilaisten säätelyiden ulkopuolelle, ei tarvita mitään nopeusrajoituksia tai vaikkapa ajopiirtureita useinkaan. Tässä yhteydessä tiemaksut olisivat tärkeässä roolissa kun Belgiassa näytettiin käyttöön kevyessä hyötyliikenteessä 20 prosentilla tämä liikenteen määrä laski. Tämä on aivan järkevää, jos joutuu kuorma pakettiauton käytöstä maksamaan. Tämä käyttö vähenee. Meillä on muutenkin sitä mieltä, että tällainen järjestelmä oli järkevä. Meidän pitäisi olla kaikille hyötyajoneuvoille samankaltainen järjestelmä. Ja lopultakin ajattelen tulevaisuutta. Minulla on kolme ajatusta. Yksi näistä on se, että vinjettijärjestelmä ei ole tehokas, se on syrjivä ja kuten aikaisemminkin sanoin, kaikissa maissa, joissa niitä ollaan käytetty, niiden tarkoitus on ollut saada ulkomaalaiset maksamaan tienkäytöstä. Kaikki varmaan ymmärtävät että tämä ei ole kovinkaan tehokas järjestelmä. Toinen ongelma on se, että Euroopassa on valtavat ruuhkaongelmat, jotka maksavat meille valtavan paljon ja itse asiassa kilometriperustainen tiemaksu on yksi tapa vähentää ruuhkia. Tästä on olemassa tieteellistä näyttöä. Olisi siis harmi olla käyttämättä tätä mahdollisuutta. Meidän pitäisi siihen rohkaista. Ja kolmas ajatus on se, että liikkuvuus muuttuu. Me tulemme tulevina 15 tai 10 vuotena siirtymään automaattisempaan ja sähköisempään liikenteeseen. Automaatti automaattista sähköistä liikennettä käyttäen liikenteessä tulee hyvin halpaa. On hyvin halpaa liikkua sähköajoneuvolla ilman kuljettajaa. Ja tämä tarkoittaa myöskin sitä, että ihmiset eh, siirtyvät liikenteeseen. Kaikki sellaiset henkilöt, jotka nyt niin tee, sairaat, vanhukset, lapset, eh, he voivat ajaa, he voivat ajaa koko ajan. Tämä voi olla hyvä asia monista syistä. Mutta tämä myöskin luo valtavat paineet meidän järjestelmällemme ehm, sekä ajokilometrien vähentämisen alalla että myöskin liittyen polttoainemaksuihin. Meidän ajatuksemme on se, että tiemaksut olivat, olisivat hyvä ajatus nyt, ja ne ovat välttämättömiä tulevaisuudessa, että näitä tulevaisuuden haasteita parlamentin tulisi pohtia. Tässä oli minun esitykseni. Paljon kiitoksia. Kiitos paljon herra Totsille ja nyt annan puheenvuoron puheenvuoron herra Remille Lebedalle, joka edustaa kansainvälistä maantieliittoa. Olkaa hyvä. Seitsemän minuuttia teillekin, herra Lebeda. Thank you very much. Uh... Paljon kiitoksia, hyvät Euroopan parlamentin jäsenet. Oikein hyvää huomenta kaikille. Niin, IRU on maailman liikennejärjestö, joka edustaa raskaiden ajoneuvon, taksien, bussien, operaattojen eri kansallisten järjestöjen kautta minun varmastikaan ei tarvitse muistuttaa teitä siitä, miten tärkeää kaupallinen tieliikenne on Euroopassa. Eurovinjetti. Niin, tämä on hyvin arka luontoinen kysymys, koska se koskettaa yksityisten bussi, rekkayritysten tilannetta. No minkä viesti me haluamme nyt lähettää tällä ehdotuksella Eurovinjetistä? No tietysti tämä liittyy, se, että hyväksyykö EU tämän, tämä liittyy prosessin avoimuuteen ja oikeudenmukaisuuteen. Jo vuosien ajan on haluttu saada aikaiseksi eri infrastruktuureiden ja tie, tieliikennekäyttäjien maksuista kattava näkemys ja me, me voimme käydä järkeviä keskusteluja ainoastaan tämän pohjalta ja nyt sitten komissio aikoo tällaisen raportin julkaista ensi vuonna. No, tämänhetkisessä kontekstissa IRU analysoi tätä ehdotusta kahden elementin pohjalta siitä, miten se vaikuttaa verotukseen ja näiden maksujen käyttöön. Tässä pyydetään maksuneutraalisuutta tämänhetkisen tilaisuuden verrattuna hyödykeliikenteessä tämänhetkisessä järjestelmässä, kun ajatellaan, tiedämme, että eurooppalaiset rekat kattavat jo 130 prosenttia näistä kustannuksista ja kun ajatellaan sitä, että siirryttäisiin tieliikenteestä muihin liikennemuotoihin, tämä on hyvin alhaisella tasolla, koska kilpailu on hyvin vähäistä. Tarkoituksena on vähentää investointimahdollisuuksia ja esimerkiksi bussien kohdalla näitä maksetaan jo yli 15 jäsenvaltiossa ja esimerkiksi monessa paikassa maksut ovat korkeampia kuin esimerkiksi junien kohdalla. Markkinat ovat hyvin erilaiset, koska kilpailua on enemmän, joten tässä verotuksen kasvattaminen tarkoittaisi sitä, että käytettäisiin vähemmän joukkoliikennettä ja enemmän henkilöautoja. Ja tämä esimerkiksi on viimeisimmän e, komission ehdotuksen vastaan, jossa pyrittä, pyrittäisiin nimenomaan parantamaan joukkoliikenteen käyttämistä ja tämä vaikuttaisi kielteisesti sitten moniin kysymyksiin, joten hinnoittelulla ei olisi mitään roolia kannustimena sitä, että käytettäisiin puhtaavia, no, puhtaampia välineitä. No mitä me voimme nyt sitten parantaa tätä asiaa? Eli tärkeää on se, että miten tulot käytetään. Tämä on maksun määritelmä sitä täytyy käyttää tietyn tarkoitukseen. Jos varat menevät esimerkiksi valtion yleiseen budjettiin, niin kyseessä on vero. Meidän analyysimme Euroopan komission ehdotuksesta on se, että siellä ei ole riittävästi elementtejä, jotka voisivat tehdä tästä maksun, ja jos kyseessä on vero, niin sitä pitäisi myöskin kohdella Euroopan unionin sopimuksessakin sen verotuskappaleen alla. No, no, tulojen käyttäminen, me puollamme sitä, että sitä, niitä käytettäisiin esimerkiksi mm, teiden parantamiseen, parkkimaksuihin. Ja me ehdotamme, että tässä mentäisiin vielä pidemmälle kuin saastuttaja maksaa periaate pohjaa, koska kun ei voida mitenkään taata, että olisi vähemmän esimerkiksi rekkaliikennettä, ja me puollamme sitä, että maksut käytettäisiin siihen, että päästöjä vähennettäisiin päästöjen lähteessä niin, että tieliikenteestä tulisi kestävämpää ja jotta päästöjä vähennettäisiin, me ehdotamme investointia myöskin kestävään tie, kestäviin tieliikennetoimiin, puhtaampaan teknologiaan, vaihtoehtoisiin polttoaineisiin, koulutukseen ja niin poispäin. Yhteenvetona tässä nyt ehdotuksemme me ehdotamme, että bussit ja että eri bussit tästä jätettäisiin pois, koska ne ovat osa ratkaisuja, jotka ongelmaa, ja tämä olisi, olisi ristiriitaista poistaa näitä esteitä markkinasäännöistä ja sitten kuitenkin luoda toisaalta toisia esteitä Eurovinjetin kautta. Vähintäänkin bussien kohtelu pitäisi olla verrattavissa henkilöautoihin. Ja tässä pitäisi olla samat siirtymäkaudet käytössä. Ja jäsenvaltioissa pitäisi voida valita maksujen ja vinjettien kautta, päättää, että haluatko velottaa maksuja vai eivät. No mitä sitten tulee euroluokasta CO2-standardeihin siirtymiseen, niin me pidämme tätä hyvin myönteisenä, mutta kuitenkin suhtaudumme eh, varovaisesti siinä mielessä, että tämä täytyy tapahtua neutraalisti ja että hiilidioksissa ei tule mikään lisäkustannus, joka pitäisi sisällyttää eurovinjettiin korvamerkitseminen, tämä on tärkeä asia, niin kuin jo aikaisemmin kerroin. Tulijan pitää mennä takaisin tie liikenteen käyttöön, jotta voidaan varmistaa, että sektori itsestään, itsessään muuttuisi vihreämmäksi, kestävämmäksi ja puhtaammaksi. Ja sitten lopuksi vielä näistä ruuhkamaksuista. Ehdotamme, että eh, kaupallinen toiminta poistetaisiin, koska tämä tapahtuu jo eri kustannusta ja verojen kautta ja usein ilman mitään vaihtoehtoja, joita esimerkiksi rekoille tarjottaisiin, että he ajaisivat äh, vähemmän ruuhkaisina aikoina. Ja komissio ehdottaa bussin osalta, että busseja verotetaan kaksi ja puoli kertaa enemmän kuin henkilöautoja, kun me tiedämme, että bussi voi korvata noin 30-35 henkilöautoa tiellä, joten Jälleen kerran bussiliikenne on ratkaisu eikä ongelma. Ja todellakin pyydämme, että komissio tämä myöskin tunnustaa. Paljon kiitoksia. Merci beaucoup. Kiitos paljon. Herra Libeda, seitsemän minuuttia edelleen seuraavalle puhujalle herra Libor Lokman, joka on toimitusjohtaja CERssä. Eli raiteet saavat nyt äänensä kuuluviin. Thank you very much, uh, Chairman. And thank you for to express the view of... Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia mahdollisuudesta kertoa hiukan rautatieden tilanteesta. Miksi rautatiet? Rautateillä on nyt jo sataprosenttinen maksujärjestelmä. Tämä on hyvin tiukasti säädelty järjestelmä, joka kattaa kaikki suorat kulut ja meidän täytyy myöskin ottaa huomioon esimerkiksi suuren kysynnän piikit järjestelmässä, eli esimerkiksi me harjoitamme ruuhkahinnoittelua. Tässä esityksessä haluaisin vain käsitellä neljää aihetta. Yksi näistä on unionin sitoumus. Tässä muutamia tosiasioita, joihin William jo viittasikin. Ja sitten haluaisin kertoa meidän suosituksemme ensinnäkin unionin sitoumus, jos järjestelmä nyt sallii tämän haluaisin selventää, että jo komissio itse 2011 liikenteen varkeassa kirjassa sanoi, että meillä tulisi olla täysi pakollinen ähm, ulkoisten kulujen järjestelmän ottaminen vuoteen 2020 mennessä. Tämä tarkoittaisi sitä, että yhteiskunta ei kanna saastuttamisen kuluja, vaan saastuttaja itse. Tämä yksinkertaisesti tulisi toteuttaa. Ja me olemme hiukan yllättyneitä siitä, että nyt komission aloite ei olekaan tämän valkoisen kirjan tasolla. Kyseessä ei ole vain tämä Euroopan unionin perussopimuksessa saastuttaja maksaa periaatetta on vahvistettu. Me olemme sitä mieltä, että meillä tulisi olla reilut olosuhteet kaikissa liikennemuodoissa, mutta meidän tulisi myöskin kohdella yhteiskuntaa reilusti, niin ettei yhteiskunta joudu kärsimään saasteista ja maksamaan niistä ja kantamaan nämä ulkoiset kulut. Tämä oli siis ensimmäinen seikka. Sitten toinen seikka liittyy ähm, tiedon keruuseen. Haluaisin neuvoa myöskin ottamaan tämän yhteenvedon mukaan tuolta uloskäynnöltä. Siinä on lisätietoa teille. Keskimäärin tämä on se Delfin 2016-2017 tutkimus. Tässä todetaan, että äh, näistä ulkoisista kuluista käytännössä vain 30 prosenttia raskasliikenne kattaa. Ähm, Tämä luku on 70 prosenttia, 90 prosenttia moottoriteillä, jossa on tullit, mutta kuitenkin yhä kaukana sadasta prosentista. Tämä on jotakin, mitä tulisi pohtia mielestämme. Nyt jos sallitte vertauksen rautateihin, sillä tässä kuulin vetomuksen tiettyjen palveluiden sulkemisesta maksujen ulkopuolelle. Yksikään rautatiepalvelu ei ole näiden maksujen järjestelmän ulkopuolella. Ei edes linja-autoliikenteeseen tai yksityisliikenteeseen verrattavat matkustajapalvelut. Eli komission aloitteen tietyt elementit ovat tervetulleita. Ensinnäkin se, että äh, nämä ähm, viitearvot äh, ulkoisien kulujen osalta poistettaisiin. Meidän pitäisi mennä yksi askel pidemmälle tätä. Toisekseen äh, meidän pitäisi tehdä raskaiden hyötyajoneuvojen maksuista pakollisia kaikissa niissä järjestelmissä, joissa maksuja jo on. Ja meidän pitäisi tehdä näistä maksuista pakollisia myöskin niissä järjestelmissä, joissa raskaat hyötyajoneuvot jo niin järjestelmiin kuuluvat. Tämän jälkeen meidän pitäisi aika perusteisista maksuista poistua ja niin meidän pitäisi tehdä mahdolliseksi myöskin todelliset ruuhkamaksut ottaa käyttöön. Nämä ovat ne ehdotukset, joita me todella arvostamme komission aloitteessa, mukaan lukien kaksi lisää ehdotusta, jotka vaikuttaisivat jälleen kerran yhteiskuntaan ja vaikuttaisivat myöskin liikennejärjestelmän puhdistamiseen. Ensinnäkin ruuhkamaksujen korvamerkintä kollektiiviseen liikenteeseen ja yleisesti otettuna käytäväyhteyksien parantaminen, mitkä sitten ovat suositukset komission ehdotusten lisäksi, sen lisäksi mitä jo sanoinkin liikenteen valkeaan kirjaan ja näiden ulkoisten kulujen järjestelmän ottamiseksi jo mainitsin. Ensinnäkin Tiedämme nykyisin, että noin 25 prosenttia koko eurooppalaisesta tieverkostosta on sellaista, joilla eh, tiemaksuja on, siis vain 25 prosenttia, eli valtavaa potentiaalia on olemassa. voimme myöskin laajentaa eh, tätä poikkeuskenttää. Se voi olla mm, periaate kolmanneksen ulkoisten eh, maksujen korvamerkintä, jotta voisimme kehittää, sanoisin, puhtaampaa teknologiaa puhtaampaa teknologiaa, joka tekee puhtaampaa liikennettä yhteiskuntaa ajatellen. Ja lopultakin meidän tulisi taata suorien maksujen kattavuus jopa täysin puhtaat ajoneuvot ovat sellaisia, että niin ne tulisi ottaa mukaan. Jälleen kerran, jos me vertaamme tilannetta rautateihin, me voimme pitää sähköisiä junia puhtaina ajoneuvoina, mutta nekin maksavat maksunsa rautateillä. Ei ole mitään syytä, ettei tätä samaa periaatetta sovellettaisi teillä, ellemme halua sähköliikenteen poikkeusta myöskin laajentaa tuonne rautatieverkoston puolelle. Kiitoksia. Ja. Merci beaucoup, euh, monsieur Lockman. Kiitos paljon, herra Lokman. Reaktio on ihan välitön. Voitte sen nähdä ja kuulla. Nyt annan puheenvuoron herra Kalistratos Dionelisille, joka edustaa eurooppalaisia operaattoreita tiemaksuinfrastruktuureissa, tietulliinfrastruktuureissa. Herra Dionelis, seitsemän minuuttia teille myös, olkaa hyvä. Hyvää huomenta ja kiitoksia puheenjohtaja. ASECAP, niin me olemme tai edustamme moottoriteitä, siltoja, tunneleita Euroopassa, eli me tarjoamme palvelun käyttäjälle tietynlaatuista palvelua, nopeutta, turvallisuutta ja tätä palvelua varten me saamme maksuja, jotta meitä edelleenkin voi rahoittaa asekappina. Me edustamme kansallisia, jokaisen jäsenen maan kansallista järjestöä, eli me olemme eurooppalainen kansallisten järjestöjen kattojärjestö ja me siis hoidamme nämä tiemaksut siltojen ja tunneleiden ja teiden osalta. Puheenjohtaja, me elämme nyt hiilen vähentämisen aikakautta. Me olemme tästä sopineet ja koko maailma on päättänyt, että mitä tulee tie liikenteeseen, niin meidän täytyy tehdä jotakin, jotta hiilidioksidipäästöjä voidaan vähentää, jotta meistä tulee vihreämpi yhteiskunta ja jotta saamme vihreältä sitten suosionosoituksia. Meillä on kaksi periaatetta, jota meidän täytyy soveltaa. Eli tämä käyttäjä maksaa, josta on jo sovittu, ja, ja sitten saastuttaja maksaa, joka liittyy tähän ulkoisten kustannusten sisällyttämiseen. Ensinnäkin meidän täytyy ensinnäkin tehdä jotakin, jotta voimme soveltaa tällaisia periaatteita. No mitä meidän täytyy tehdä? Ensimmäinen asia, ja tämä on tärkein prioriteetti eurovinjettidirektiivissä. Kyseessä on siis kilometriperusteinen korvaus. Tämä kilometriperusteinen korvausjärjestelmä on väline, jossa voidaan soveltaa näitä kahta periaatteita, joista puhumme ja joista kaikki ovat sopineet, eli käyttäjä ja saastuttaja maksaa. Sitten on myöskin mahdollisuus tässä ehdotuksessa, että voimme pitää, jos tietyt jäsenvaltiot tai alueet osoittavat tämän, niin heillä on myöskin mahdollisuus käyttää aikaperusteista veloitusta, vaikka se ei kuitenkaan ole näiden kahden periaatteiden mukainen sataprosenttisesti. Tässä on asioita, joita meidän täytyy identifioida ja uskomme, että Euroopan unionin toimielimet tulevat tämän hoitamaan. Meidän täytyy tietää, mikä on Euroopan unionin tieverkosto. Sanomme, että kyseessä on kattava verkosto. Meidän täytyy tietää, missä me sovellamme siis lainsäädäntönäkökulmasta tätä uutta regiimiä, josta nyt puhumme. Ja täytyy totta kai myöskin nähdä tai katsoa, onko vaihtoehtoja jossakin jäsenvaltioissa, että millä niiden alueesta he joutuvat hoitamaan omat henkilöautot. No, no miksi me sitten uskomme, että nämä henkilöautot ovat äh, hiukan eri asia? No, ne ovat sellaisia, jotka eivät liity kansainväliseen liikenteeseen, eivätkä ne liity mitenkään kilpailukysymykseen. Ne ovat yksityisiä, yksityisautoja jokainen kansalai, jokaisen kansalaisen pitäisi voida käyttää omaa henkilöautoaan. Ja jossakin oikeusperustassa me haluaisimme tietokannat, jossa voimme toimielimille valtiolle kansalaisille osoittaa, mitä me teemme niillä varoilla, joita tiemaksuina maksetaan, ja miten me uudestaan investoimme nämä, jotta voimme osoittaa, että edelleenkin tuotamme korkean tason palveluja maanteillemme. Sitten meillä on seuraava ehdotus. Tämä on päätös, joka liittyy eurooppalaisen sähköisen tiemaksujärjestelmään. Eli miten me teemme kaiken tämän, minkä haluaisimme tehdä, mitä tulee näihin maksuihin. No, tämä on siis sähköinen tiemaksujärjestelmä EETS Brysselin jargonissa. Tähän liittyy erilaisia elementtejä, joista täytyy pitää huoli. Tässä katso, pitää jokaisessa valtiossa katsoa, että kaikki nämä eurooppalaiset sähköiset tiemaksujärjestelmät toimivia, että, ne, että, että jokaisessa jäsenvaltiossa olisi tällainen järjestelmä, joka tarjoaa palveluja käyttäjille. Jos näin tapahtuu, niin meidän täytyy mennä pidemmälle ja katsoa sitten alueellista kehitystä pohjautuuhan tuon kansallisen realiteettiin, menemme alueellisella tasolla. Ja sitten jos kaikki toimii ja myöskin pelaajat ovat mukana, markkinat ovat valmiit, niin sitten me käytämme Euroopan laajuista EETS, mutta sitä pitäisi ajatella ikään kuin markkinoina ja markkinat, markkinoita täytyy kuitenkin säädellä niin kauan kuin ne ovat olemassa. No ketä sitten ovat pelaajat? No, eli maksujen kerääjät ja palvelujen tarjoajat, ne, jotka yhdistävät käyttäjät, jotta saadaan palvelua ja jotta maksetaan sitten vastaavat maksut näistä palveluista. Ja eräs toinen asia, no kaikki käyttäjät eivät ole niin sanottuja hyviä tyyppejä, kaikki eivät helposti halua maksaa näitä maksuja, joko tahtomattaan tai halu, halutessaan. Eli me tarvitsemme suojalausekkeita, eli me tiedämme, että jos käyttäjä käyttää verkostoa, niin hänen täytyy maksaa se, mikä hänen kuuluu maksaa. Ja tämä ei ole vielä käytössä, koska on tiettyjä asioita, jotka meidän täytyy selkiyttää ja identifioida. Ja sitten vielä lopuksi on hyvin tärkeää tietää, että siellä tai täällä on kysymyksiä. Me saamme kysymyksiä siitä, miten nyt näitä moottoriteitä hoidetaan, mikä on regimi, maksuregimi, mitä tapahtuu esimerkiksi Ranska, Pohjois-Ranskassa, Etelä-Italiassa ja niin poispäin. Me tarvitsemme eurooppalaisen tiedotusfoorumin ja suojalausekkeet sille niin, että kaikki kansalaiset, kaikki käyttäjät, kaikki Euroopan parlamentin jäsenet, komissiolta, kaikki tietävät, mitä tapahtuu maksuverkoston jokaisessa osiossa ja kuinka paljon kukin joutuu maksamaan ja miksi uskomme, että näin täytyy tehdä näissä kahdessa ehdotuksessa. Siis ensimmäinen on se, että mitä täytyy tehdä, eurovinjetti, ja sitten tämä EETS-päätös, että miten tämä tehdään. Meidän täytyy katsoa, että markkina, markkinoilla pelaajat ovat mukana tässä pelaamassa ja poliittisten järjestelmien kautta tätä täytyy sitten tukea. Kiitos. Kiitos, herra Dionelis. Näin olemme kuulleet tämän johdanto-osion meidän asiantuntijoiltamme heidän esitystensä myötä. Kiitän kaikkia siitä, että noudattivat hyvin tarkasti heille myönnettyä puheaikaa. Toivottavasti kollegat ovat yhtä tiukkoja ja kurinalaisia. Meillä on nyt tämä periaatte, että jokaisella edustajalla on teille määrätty te tiedätte tämän kellokronometrauksen ping-pong-järjestelmän. Te voitte esittää kysymyksiä paneelille. Ja jos paneelin eh, edustaja vastaa ensimmäiseen kysymykseen, ottaa käyttää siihen koko ajan, joka on varattu edustajalle, jotta hän voisi esittää useampia kysymyksiä, niin sen takia minä pyydän, että kummallakin puolella noudatetaan tiukasti puheaikoja. Ja pyydän myös paneelijäseniä olemaan hyvin tiiviitä ja tehokkaita vastauksissaan, eivätkä aloittaisi mm, kehittelemään taas jotain pitkiä teorioita tai mietelmiä. Ehkä jotkut kysymykset tulevat useaan otteeseen esille, mutta panelistin on hyvä tietää, että jos te vastaatte hyvin vuolaasti, niin silloin te estätte myös toista paneelikollegaa vastaamasta asianmukaisesti hänelle esitettyyn kysymyksiin. Eli kaikki, toivon kaikilta tehokkuutta, tiiviyttä ja aikojen noudattamista. Nyt odotamme Kristin Dalovanilta. Hän saa neljä minuuttia. No, äh, Kiitoksia puheenjohtaja. Ihan ensiksi haluan muistuttaa teille siitä. Haluan kiittää panelisteja kaikista esityksistä, koska tässä on nyt kaksi periaatetta, jotka ehdottavat meitä tässä direktiivissä, että saastuttaja maksaa ja käyttäjä maksaa. Jos nyt lähdemme tätä uudestaan tarkistamaan tänä päivänä, me tiedämme, että direktiivi 89 ei tuottanut niitä, sitä, mitä odotimme. 99 ei tuottanut sitä, mitä me odotimme nimenomaan, kun puhutaan rahoituksesta, infrastruktuureihin maanteillä yhtäältä ja toisaalta – Meillä on todellinen huolenaihe liittyen saastumiseen. Monet toivat sen jo esille. Ensimmäinen kysymykseni osoittaa, osoitetaan Rova Kriidille infrastruktuureista, jotka ovat huonossa jamassa ja ne vaikuttavat tietysti kaikkiin ajoneuvoihin ja siihen tosiseikkaan, että meillä on ää, toisistaan poikkeavia järjestelmiä maasta toiseen. Miten me pystymme aina harmonisoimaan? Ei aina oteta huomioon nykytilannetta. Ettekö tule sitä mieltä pikemminkin, hyvä rouva Green, että jos meillä olisi todellinen kohdentaminen näissä tuloissa, kun puhutaan tiemaksuista, eli silloin käyttäjät voisivat paremmin hyödyntää näitä e, käyttäjät, jotka joutuvat myös maksamaan lupamaksuja, tiemaksuja. Siis korvamerkintä on jotakin hyvin tärkeää, jota komissio ei halunnut tehdä, koska sitä ei ole hyväksytty kaikissa jäsenvaltioissa. Tutkimus sen osoittaa. Tulot tulevat yleensä, menevät yleensä jäsenvaltioiden budjettiin, eli tulot näistä maksuista budjetteihin. Me olemme yhtäältä sitä mieltä, että ei tätä voida tai toteuttaa täysimittaisesti, koska jäsenvaltiot ovat selvästi vastustaneet sitä. Mielestäni tämä nyt liikkuu enemmän jäsenvaltioiden suuntaan. Toinen kysymykseni on osoitettu herra Lebedalle International Road Unionista, joka liittyy siihen seikkaan, että tehän toivoitte, että tavo, tavo, ta, tajutaisiin vähän paremmin siihen, mikä liittyy henkilöstön käyttöön, ja että olisiko meillä enemmän poikkeuksia. Me kaksi periaatetta, eli maksaja, saastuttaja ja käyttäjä maksaa. Ja tarkoittaa sitä, että kaikki ajoneuvoja kohde. kaikki, kaikki ajoneuvoja olisivat, joutuisivat tiemaksualaiseksi Eli siis kun ajattelemme ajoneuvojen saastuttamisastetta, mutta tämä periaatetta sovellettaisiin nimenomaan kaikkiin ajoneuvoihin, eli saastuttaja maksaa. Se on joissakin maissa jo vallalla, mutta sitä ei ole vielä täysin harmonisoitu koko ajoneuvoilla. alueella. Kiitos tästä kysymyksestä. Tähän liittyy paljon poliittista tahtoa. Niin kuin sanoin, meillä on tehty, meillä me saaneet tuoreen komission ehdotuksen, jossa halutaan tarkistaa ajoneuvojen bussien tilaa. Se tarkoittaa sitä, että jos me nyt lähdemme odottamaan bussien markkinaosuutta esimerkiksi sillä prosentilla, niin silloin meillä on myönteisiä tuloksia ympäristöpoliittisesti sosiaalisesti ja maantieturvallisuudesta. Anteeksi minun, tämä ei ole minun kysymykseni. Minä haluaisin, että vastaatte minun suoraan kysymykseen. Minä kysyn oikein, olisi järjestelmä olisi helpommin hyväksyttävissä, jos kaikki ajoneuvot joutuisivat maksamaan maksun kevyemmät ja raskaammat. Ja mikseivät myös moottoripyörätkin, koska niitä ei ole mainittu tässä direktiivissä, kun puhutaan, että käyttäjät maksavat myös. Eli kaikki ajoneuvot kuuluisivat tiemaksujen piiriin. Maksujen piiriin. Eli sitten voitaisiin tietysti ajatella, sitä voitaisiin muotoilla, minkä tyyppisestä käytöstä tai ajoneuvomallista on kyse, mutta kaikki joutuisivat maksamaan. Voimme puhua maksua näistä tiemaksuista, mutta jos puhutaan ulkoisista maksuista, voisin sanoa, että me puolamme tätä liikennemallia ja se, se, siihen kuuluu tämä poissulkeminen joistakin maksuista, vapauttaminen maksuista. Ulkoiset kulut liittyvät saastuttamiseen ja tämän päivän bussit eivät ole puhtaita ajoneuvoja, kai te sen myönnätte. Eli te pyydätte tässä poikkeusta, että heidät, ne suljetaan pois tästä. Eh, enhän minä koskaan ole sanonut, että ne ovat puhtaita ajoneuvoja. Meidän täytyy ottaa huomioon matkustajien määrä, jota kuljetetaan ajoneuvoilla, löytää jonkinlainen mekanismi, joka heijastaisi tätä asianmukaisesti. Tämä on monimutkaista, tiedän. Liikennemuoto tänä päivänä kaikista helpommin tuettavin, tuetta, tuettavin liikennemuoto, liikennemalli kaupunkilaisten taholta on bussi, ymmärtääkseni. No, Kiitos. Seuraava sitten seuraava esittelijä, herra Salini. Vai käyttääkö Vim tässä välissä puheenvuoron? Grazie. La, eh, Kiitoksia. Kaksi kysymystä äh, Gabriele Benedettolle ja yksi ähm, Mehdion Elikselle. Ähm, ennen kaikkea on mukavaa kuulla äh, teknologisista standardeista ja tässä viittaan maksuihin. Oli mukava kuulla, että parlamentti ja neuvosto ovat nyt sopineet, ettei niitä muihin järjestelmiin liitetä. Sitten tekniset kysymykset. Komissio viittaa tässä tiemaksujärjestelmien ja älykkäiden ajojärjestelmien väliseen yhteyteen. Ja Yhdysvaltain liikenneasian valiokunnassa nimenomaan on käsitelty tätä hyvin mielenkiintoista älykkäiden ajojärjestelmien kysymystä. Komissio tässä yhteydessä on ähm, 5,8 taajuudesta halunnut siirtää älykkeet järjestelmät 5,9 MHz taajuuskanavalle. Ja tämä kysymys, oliko tämä sellainen järjestelmä, joka olisi lisämaksuja? Voivatko nämä kaksi eri taajuutta olla yhtä aikaa olemassa? Eh, nykyisin meillä on olemassa jo 5,8 teknologia, joka on hyvin laajalle levinnyt. Eh, nythän siirrymme satelliittijärjestelmiin myöskin. Ja osana palveluiden tarjoajien mahdollisuuksia voisi olla ottaa käyttöön eri taajuus. Ja tässä yhteydessä, ähm, viittasin Tori Saliniin, on riskejä, että nämä kaksi taajuutta sekoittuisivat ja näin voisimme saada vääriä tietoja. On siis olemassa riski siitä, että nämä kaksi taajuutta mm, sekoittuisivat. Mutta kuitenkin vahvistatte sen, että nämä kaksi eri taajuutta voivat olla yhtä aikaa käytössä. Tämän sanon myös siksi, että on vaikeaa näiden älykkäiden alijärjestelmien käyttöönottoa äm, rajoittaa, mutta onko 5,8 taajuus nyt äm, sopiva taajuus näille tiemaksujärjestelmä 5,9 ei ole sopiva taajuus kaikilla äm, alueilla. Sitten minulla on vielä täsmällisempi kysymys liittyen tähän kertomukseen ja järjestelmiin, joita on kuvattu ja satelliittijärjestelmiin. Meillä on sellainen hypoteesi, että meillä on nämä teemmekö me nyt töitä näiden kahden teknologisen hypoteesin alla vai siirtymävaiheajatuksen alla? Onko tässä sellainen ajatus, että nämä kaksi järjestelmää voisivat olla rinnakkain läsnä myöskin tulevaisuudessa. Uskon, että tähän ensimmäiseen ratkaisuun olisi vaikeaa ja kallista taata näiden kahden taajuuden yhtäaikainen käyttö. Se olisi hyvin kallista ja myöskin eh, tämä liittyy sellaisiin autoihin, joilla on satelliittiyhteys ja muita yhteyksiä, jonkinlainen mobiilisim-yhteys 5,8 taajuudesta. Tämä voisi olla parempi ratkaisu satelliittiyhteyksiin kuin 5,9 taajuus. Ja kiitoksia. Miten tämä artikla kuuden mukainen komission kanta liittyen täytäntöönpanoon ja sitten teema joka liittyy seurantaan. Nämä ovat seura- selviä kysymyksiä, mutta minä en ymmärrä, että jos meidän tulisi näihin seurantajärjestelmiin ähm, ryhtyä, äh, olisivatko nämä jotakin sellaisia järjestelmiä, jotka tuottavasivat äh, toimijoille kuluja, jotka olisi vaikea kattaa? Ihan ihan lyhyesti. Paljon kiitoksia kysymyksestä. Tämä täytäntöönpanokysymys, niin aina me voisimme asettaa saman sanamuodon siinä mielessä, että mikään ei toimi maksualueella hyvin, jos toimenpanoa ei ole. Tässä on kolme osapuolta mukana, eli käyttäjä, se, joka käyttää infrastruktuuria, mutta tällä käyttäjällä ei ole sopimusta maksujärjestelmän, vaan palveluntarjoajan kanssa, joten kyseessä on kolmio, jota täytyy hoitaa. Ja haluaisimme, että äh, tässä ETS-järjestelmässä olisi tällainen käyttäjän, maksun, keräjän ja äh, kolmannen osapuolen välinen kolmio. Kiitos, kiitos, koska tässä Tämä nyt ei sovi, koska neljä minuuttia jo oli käytetty. Ei tässä voi lähteä ylittämään teille varattuja aikoja. Nyt on kolmas esittelijä vuorossa. Edustaja Kluun, neljä minuuttia, olkaa hyvä. Good. Yeah, thank you. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin esittää herra Todsilta näistä maksujen korvamerkitsemisistä liikennekuljetuksessa yleensä ottaen. Mikä on näkemyksenne tässä? Mr. Todd. Kysymys herra Totsille. Yleisesti ottaen emme ole sitä mieltä, että koromerkintä olisi hyvä ajatus. Olemme sitä mieltä, että hallitusten pitäisi voida päättää, kuinka rahansa käyttävät ja ehkäpä olisi suurempi tarve käyttää sairaalaan tai kouluun nämä rahat kuin teihin. Emme ole sitä mieltä, että koronmerkintä on yleisesti ottaen hyvä idea. Ja se, että linja-autot ja bussit jätettäisiin tästä, näistä maksuista ulos, niin näettekö tässä mitään lisäarvoa? Agree, uh... <laughs> Niin, olen samaa mieltä siitä, että bussit ja linja autot ovat merkittäviä liikennejärjestelmässä. Sanoisin myös, että meidän täytyy mennä kohti sellaista järjestelmää, jossa kaikki ajoneuvot ovat mukana tässä tiemaksujärjestelmässä ja totta kai myöskin bussit ja linja-autot. No sitten vielä pari kysymystä liittyen näihin kustannuksiin, että käyttäjät maksavat enemmän, 130 prosenttia on se luku, jota käytitte. Entä ehdotus, mikä komissiolla on, jotta pyritään vähentämään verotusta, auto, ajoneuvoverotusta ja että tämä tapahtuisi samanaikaisesti näiden tiemaksujen kanssa. Onko teillä näkemystä tästä ja onko tämä sellainen elinkelpoinen ehdotus, joka tässä nyt on menossa eteenpäin? We welcome. Kyllä tämä on jotakin, mikä on tervetullutta mielestämme, kunhan se takaa koko järjestelmän neutraaliuden ja tulot. If I may ask you also on... Kysyisin myös näistä matalakustannuksen ajoneuvoista, että ne otettaisiin mukaan järjestelmään. Onko teillä ehdotusta tästä? Entäs sitten tämä liittyy ehkä rajat ylittäviin tarpeisiin? Keski-Euroopassa on paljon tällaista rajat ylittävää liikennettä. No, tässä voitaisiin puhua jostakin välimatkasta rajojen yli Oletteko ajatelleet näitä matalan ajoneuvoja, koska niitähän käytetään eh, entistä enemmän? Light, light vehicles you mean, right? Yeah. Siis Puhutaan siis kevyistä ajoneuvoista, niinkö? If, if we... Niin. Jos voimme osoittaa, että näitä ajoneuvoja käytetään rajat ylittävissä töissä, ja että tämä on huolestuttavaa. Aivan varmasti siihen tulisi vasta lainsäädännöllisesti kyllä. Ja eurooppalaisessa puitteissa on mielestäni olisi tärkeää tietää, mikä näiden ajoneuvojen maksu kattavuus on nykyisin ja tulevaisuudessa ja päätös pitäisi tehdä tämän tosiasian perusteella. Niin, herra Tods, kysyisin myös näistä kevyistä hyötyajoneuvoista. Onko tässä nyt tila jättää ne pois näissä, näillä raja-alueilla silloin, kun liikenne tapahtuu rajat ylittävästi. En usko, että rajat ylittävä liikenne on niin relevantti kysymys ainakaan mielestäni. Meillä on paljon Euroopan unionin asetuksia, jotka nimenomaan suosivat kevyitä hyötyajoneuvoja. Meidän täytyy Euroopan unionin puitteistoa tarkastella se, ei ole aivan tasapuolinen. Olisi hyvä puuttua siihenkin, uudistaa sitä, jotta tasapainottaisiin mm, kevyyden hyötyajoneuvojen roolia. Ottaisin kyllä itselle maksujärjestelmän mukaan. Vielä viimeinen kysymys. Sanoitte, että markkinoiden pitäisi näitä matka maksuja periä jokaisessa maassa mutta miten tämä sitten vaikuttaa sellaisissa maissa, joissa on pitkät etäisyydet ja pk-yritykset ovat toiminnassa mukana? En ole sitä mieltä, jos vertaan tätä jälleen kerran rautateihin. Maat, joissa on melko pieni rautatieverkosto, joutuvat kuitenkin laskuttamaan joka ikisestä kilometristä viimeisestäkin melko pieneltäkin yritykseltä, joten en usko, että taloudellisesti näin kyllä on. Merci, madame. exactement comme ça. Kiitos, näin juuri pitää toimia. Kysymykset esitetään ja sitten vastataan nopeasta ja se saamme samalla paljon tietoa. Kiitos siitä, että vastasitte lyhyesti. Silloin saamme paljon enemmän tietoa kuin jos lähdetään vuolaasti puhumaan jostakin asiasta. Van de Kamp nyt seuraavaksi. Kolme minuuttia. <clears throat> Ik heb twee vragen. Ik twee personen. Eerste vraag aan meneer. Minulla on yksi kysymys kahdelle vieraalle. Ensimmäinen herra Benedettolle, no minä en nyt oikein ymmärrä mitä haluatte. Haluatteko yhden järjestelmän, missä on eri yrityksiä mukana vai haluatteko eri järjestelmiä, missä on eri eh, yrityksiä? Saman kysymyksen esitän myöskin herra Dioneelikselle. Eli yksi järjestelmä, jossa on eri yrityksiä vai eri järjestelmät ja eri yritykset? Io penso che la la... Olen sitä mieltä, että standardisointi auttaa, eli pitäisin parempana yhtä järjestelmää, jossa monet eri oper- operaattorit voivat toimia. One system is okay. Yksi järjestelmä on ok, mutta sen täytyy olla toimiva. Monien järjestelmän täytyy sitten taas toimia yhteen ja se on vaikeampaa. Well, dan heb ik een vraag aan Paljon kiitoksia. Sitten kysymys herra Benedettolle. Mikä suhde on olemassa tiemaksujen ja älykkäiden ajopiirtureiden välillä? Nykyisin ei ole olemassa mitään suoraa yhteyttä. Olisi kuitenkin mahdollista ajatella, että Ähm, tiemaksujärjestelmän ja ajopiirturijärjestelmän välillä olisi yhteys tulevaisuudessa, ei niinkään tie tulleessa itsessään, vaan niissä lisäarvopalveluissa tulisimme tarjota tienkäyttäjille. Meneer Tots, um, in de raad blijkt nu een discussie te zijn. Neuvostossa nähtävästi käydään keskustelua suvereenisuudesta ja siitä, mitä EU haluaa. Eli sellainen keskustelu siellä on käynnissä. Onko mahdollista, että me saamme yhtenäisen järjestelmän, joka kuitenkin voi, silloin, että esimerkiksi voisi olla poikkeuksia kuitenkin maissa, esimerkiksi hyötyajan pienten äh, ajoneuvojen kohdalla. Tämä keskustelu suvereniteettiin liittyen, en usko, että tämä on niin monimutkaista. Euroopassa pitää välttää järjestelmiä, jotka olisivat syrjiviä. Eurovinjet Tämä Tämänkaltaisella järjestelmällä ei ole sijaa sisämarkkinoilla ja sitten jäsenmaat voivat eh, pohtia, ottavatko tiemaksujärjestelmän mukaan. Jos näin tekevät, ne voivat käyttää vinjettiä itse tai kilometriperustaista maksua tai sitten eivät yhtään mitään. Kiitos edustaja Van de Kampille. Nyt edustaja Ertug, kaksi minuuttia. Eh, Oikein hyvää huomenta, paljon kiitoksia. Haluaisin nyt tähän sanoa, että nämä 75 prosenttia vähennyksiä näille nollapäästöteille on hyvä. Ja kyllä mielestäni korvamerkintäsysteemi on hyvä. Herra Tots, olisi hyvä, jos kaikki hallitukset eh, investoisivat kouluihin ja sairaaloihin, mutta näin eivät kuitenkaan tee. Ja tästä syystä tämä korvamerkintäjärjestelmä on mielestäni hyvä, jotta eh, varat sitten investoidaan eh, infrastruktuuriin eikä esimerkiksi aseis, aseistukseen. Mutta tämä on poliittinen kysymys. No, suurin ongelma Euroopan unionin sisällä on se, että meillä me emme voi verrata kustannus taakkoja eri modusten välillä. Tällaista ei ole. Ja se näkyy näissä alustuksissa, niin yhden asian kirjoitin tänne ylös ja haluaisin vastauksen tähän. Herra Lebeda äh, Jär Usta sanoi, että EU-rekat kattavat 130 prosenttia omista kustannuksista. Ja sitten herra Lohman sanoi heti tämän jälkeen, että 30 äh, prosenttia kuluista katettaisiin. Kumpi nyt näistä pitää paikkansa? Please faster. I don't have so much time. Hiukan nopeammin ei tässä nyt niin paljon ole aikaa. Yeah, I think the reference points... Uskoakseni viitearvo on erilainen. Aivan selvästi mainitsin, että meidän viitearvomme on tämä nykyinen vinjettipuitteisto tiet, jotka nykypuitteisto kattaa, ja ulkoiset kulut, jotka nykyjärjestelmä kattaa. Me emme mene tätä pitemmälle. Mielestäni pahoin erilainen, mutta herra Tots ilmeisesti haluaisi vastata tähän. Aivan lyhyesti olen sitä mieltä, että olisi hyödyllistä tarkastella läheisemmin eh, IRUn ja FAN eh, tutkimuksia. Huomaatte, että metodologiassa on tehty erilaisia valintoja, joilla on hyvin suuri vaikutus lopputulokseen tutkimuksessa. It would make sense. Olisi siis järkevää harmonisoida metodologia viime kädessä. Ja tämä on Euroopan komission velvollisuus, näin kuvittelisin. Paljon kiitoksia. Kiitos edustaja Ertug. Rova Faster, kolme ja puoli minuuttia. Rova Faster, olkaa hyvä. Thank you very much. Um... Paljon kiitoksia. Uskoakseni, ja tämä on, niin, tämä on William Toddsille. Ettekö ole sitä mieltä, että olisi täysin loogista, että jos ihmiset haluaa luo, saada luopumaan autoista, me tuemme muita hyviä vaihtoehtoja, kuten linja-autoja ja busseja. En käsitä lainkaan, miksi haluaisitte linja-autoja ja busseja, jotka luonnollisesti hyvin suuren määrän ihmisiä kuljettavat samalla tavalla niitä rangaista – kun tarkoituksena on saada autoja pois maanteilta. Eli aivan aluksi haluaisin vastauksenne tähän, sillä me kyllä haluaisimme kasvattaa julkisen liikenteen osuutta. Sanoisin, että kehys bussien ja linja-autojen osalta on laajempi, eli tarkoituksena on ehkä liberalisoida nämä, jotta niitä on helpompi käyttää Euroopan laajuisesti. Toisaalta on e-ehdotus, jossa pyritään varmistamaan, että maksavat myöskin vähimmäismäärän maksuja, eli nämä jos nämä yhdistettäisiin, niin se olisi järkevää. Mitä sitten tapahtuu, jos alatte linja-autoja ja busseja laskuttaa ja tämä siirtyy matkustajalle tämä kulu ja kuitenkin ajatuksena olisi se, että ihmisiä voidaan tukea erityisesti julkista liikennettä käyttämään, kun he ovat hyvin nuoria tai hyvin vanhoja toivoisin, että otatte tämän huomioon, mutta siihen ei tarvitse vastata. Ja nyt siirryn mm, herra Lokmaniin. Minä pidän rautateistä hyvin paljon, kuten varmaan kaikki, mutta ihmettelenpä, miksi olette niin vihamielinen monissa näissä asioissa. Aivan äh, selvästi on mahdotonta monissa maissa taata rautatieyhteyttä jokaisen kaupunkiin. Ja luonnollisesti koska käsittelemme tätä kysymystä, me kyllä tiedämme, että ähm, saastuttajan pitäisi maksaa, mutta itse asiassa tilannehan on sellainen, että suuri osa näistä tienmaksutoimijoista on yksityisiä toimijoita. Aivan selvästi, jos tarkastelette tilannetta, meillä on hyvin äärimmäisiä tavaran kuljetustilanteita, jotka aiheuttavat kuluja, jotka siirtyvät sitten loppukuluttajalle. Haluaisin kommentin teiltä vielä tähän. Kiitos. To, to that point. Niin, jos nyt puhutaan tukeminen, eli siis miten sitten tuetaan infrastruktuuria, niin. A huge difference. Olen hyvin pahoillani, mutta on valtava ero siinä, kuinka rautatiet toimivat ja kuinka pieni rahti, yritys, jolla on pari rekkaa, kuljettaa tavaraa ympäriinsä. En tarvitse mennä siihen, mutta minua kiinnostaa se, miksi nimenomaan näin te haluatte tarkastella näitä asioita. Niin, mutta täytyy tietysti tehdä ero infrastruktuurin tukemisen värillä, koska tämä koskettaa sekä teitä että rautateitä, ja sitten näitä liikenteen harjoittajia, koska heille ehdot ovat, ovat samankaltaiset, koska esimerkiksi rautatie, rautatiekuljetuksille e, ei ole näitä tukia. Eli tässä pitäisi olla samankaltaiset ehdot, jos tässä nyt liikenteen harjoittaja rangaistaan, niin niin sanotaan, että rautatieyhtiöitä sitten rankaistaan näiden tiemaksujen kautta. Onko tämä oikein? Bien, bien, bien. Merci. Kiitos. Kiitos edustaja Foster, kiitos herra Lokman. Nyt annan kolme ja puoli minuuttia puheaikaa äh, itselleni. Herra Tots, minulla on nyt teille ensimmäinen kysymys Totsille. Onko helppo ja miten se voitaisiin toteuttaa, voitaisiin identifioida ja kvantifioida joitakin ulkoistamisia, nimenomaan kun puhutaan äänestä, äänestä ja Yes, I think it's. I don't think ruukautumisesta. doable, and I think the Commission, uh, the Commission has based its work on the, uh, uh, the handbook of external Paljon kiitoksia komissiopohjatyönsä äh, tälle ulkoisten kulujen hyvin äh, ähm, pitkälle perinteiselle mallille. Eli kyllä uskoisin, että tämä toteutettavissa. Niin, mutta ette tiedä tarkalleen miten. Kysymys herra Lebedalle. Miten voidaan välttää se, että me saamme eurovinjettiehdotuksia, jossa keho, puhutaan maksujen korottamisesta keskustelun alaisena maantieliikenteessä ja kuljetuksessa, mutta miten toimia siten, että tämän kun kohotetaan tätä näitä maksuja, niin se ei leikkaisi sitten yritysten liikkumavaraa. Tämä äskeinen tämä historia Euroviten jäteissä on osoittanut sen, että kun on kyse tavaraliikenteessä, niin kustannukset siirtyvät loppukuluttajalle, loppukäyttäjälle, teille ja meille, sinulle ja minulle erittäin, erittäin alhainen kilpailun taso on näissä eri muodoissa. Ei tässä nyt voida toivoa mitään liikenteen vähentämistä, vähentymistä. Eli siis tämä ei missään nimessä vaikuta yritysten kannattavuuteen, vaan se vaikuttaa loppukustannuksiin. Yritykset, jotka pystyvät tähän, joilla on mahdollisuus tähän, kyllä, mutta ne, jotka ovat huonommassa asemassa, niin kyllä se voi vaikuttaa niiden taloudelliseen terveyteen. ky- kysymykset herra Dionelikselle ja Benedetolle voitte vastata peräjälkeen. Ettekö te tässä nyt suosi tätä keskinäistä yhteentoimivuutta ja järjestelmän yksinkertaistamista vai avaa, avausta kilpailulle? Vai ovatko nämä kaksi asiaa yhteen sopivia, yhteen toimivia? Jos näin, niin miten? Eh, yes, eh, Kyllä, ne ovat yhteen toimia yhteen Eli voi olla tätä yhteen toimivuutta ja kilpailua, ja me todellakin toivoisimme tätä, mutta täytyy kuitenkin tietää, että tässä tarvitaan kaksi pelaajaa, moottoritiet ja palvelutarjoajat, ja tämä on se hankaluus. Mm, totalmente d'accordo. Olen aivan samaa mieltä. Uskoakseni nämä ovat yhteensopivia ja täytyy ottaa huomioon se tosiasia, että meillä on erilaisia palveluntarjoajia, erilaisia toimijoita, erilaisia toimijoita ja heillä erilaisia rooleja. No entäs sitten, kun puhutaan suhteista infrastruktuurioperaattoreiden kanssa ja eurovinjettiyritysten kanssa, onko tässä myös kyse kilpailusta? Herra Benedetto dal punto di vista di un service pro- Jos tarkastelemme paljon tarjoajan näkökulmasta asiaa, tämä on täysin perusteltua. Meillä on erilaisia äm, laskumalleja ja se, äm, kuinka tämä sitten vaikuttaa loppu käyttäjään on aivan valintakysymys. Kiitos ja rouva Kyllöselle puheenvuoro kolmeksi minuutiksi. On va la mettre en réserve, madame. Noa Kyllöstä ei näy täällä salissa. Jätetään hänelle aikaa sitten myöhemmäksi aikaa. Edustaja Kramer, kolme minuuttia. Kysymys Lebedalle. Jos bussit otetaan tiemaksujärjestelmästä pois, niin oletteko varmoja, e- e- että lähteekö tämä sitten rautateiltä pois myöskin tämä henkilömäärä vai haluatteko jatkaa tätä epäreilua kilpailua? Uh, Uskoakseni tämä keskustelu menee pidemmälle kuin vain infrastruktuurimaksut. Teidän täytyy tarkastella eri seikkoja sitä, kuinka sähkö tuotetaan, ajoneuvojen verotus, koko tämä verotuspuitteisto. Kaikkia näitä äh, päätöksiä täytyy ottaa huomioon. Kysymys Gridille Saksassa. 350 miljardia saadaan verojen kautta, 77 miljardia on tie, äh, maksujen osuus ja, ja 120 miljoonaa on miljoonaa joka vuosi, jos kaikki otetaan mukaan. Miten te pääsette näihin lukuihin? The study was performed by C. Delft. Tutkimuksen C. Delft teki ja siinä ei ole ulkoisia kuluja mukana. Sillä on mistä mieltä, että laskuissa, laskumalleissa on liikaa epävarmuuksia. Sitten herra Todd, samat oikeudet kaikille e-junat, eli eh, sähkö, sähkölaitteiden osalta tarkoituksena on tehdä näitä vähennyksiä. Päteekö tämä rautateillekin, koska vain 50 prosenttia on sähköjunia Euroopassa. Tämä olisi hyvä esimerkki. Oletteko tämän oikeudenmukaisen kilpailun kannalla? Uskoakseni meillä on erityisesti hiilidioksidipäästöjen suhteen ongelma, erityisesti liikennesektorilla, ja tällä hetkellä meillä ei ole mitään äh, markkinakimmoke, meidän pitäisi luoda sellainen Euroopan laajuinen kimmoke, joka saisi yritykset investoimaan näihin ajoneuvoihin, kun tämä eurovinjettijärjestelmä uudistetaan ja tästä elannuksesta pitäisi hiljattain luopua. No Lohmannille tämä korvamerkintä, jos se pätisi ainoastaan teitä, niin tämä shift to rail, niin nopeutuisiko se vai estyisikö te? Eli Puolatteko tätä, mm, tätä korvamerkintää niin kuin Sveitsissä, että se olisi ensin teille ja sitten myöskin rautateille sovellettava käytäntö? For the... Korvamerkinnän puolesta tietullijärjestelmässä, jos se koskee suoria kuluja, mutta en ole sen kannalla, jos tämä saastuttajan maksaa periaate sillä katetaan. Kysymys vielä Lebedalle ja Gridille. Espanjassa meillä on tilanne, että eurooppalaisella rahalla on rakennettu moottoriteitä, joita ei juurikaan käytetä, sillä moottoriteiltä peritään tiemaksuja. Vanhoilla teillä on sitten kaikkia näitä kielteisiä ongelmia, ruuhkia sumoita. Oletteko samaa mieltä? niin kuin Sveitsissä, että tiemaksut patisivat kaikille teille, kaikille autoille niin, että ei, ei tätä siirtymää tapahtuisi niin paljon esimerkiksi moottoriteiltä pienille teille kyllä tässä on olemassa riski, että liikenne, että liikenne siirtyisi maanteille ja sitten turvallisuus kärsisi tästä. Se, miten tämä vaikuttaa, tämä tiemaksu tavallisiin kansalaisiin, sitä ei voida verrata siihen, miten se vaikuttaa liikenteen harjoittajiin. Ja tämä voi monien ihmisten tilannetta hankaloittaa, koska heillä ei ole muita vaihtoehtoja. Kiitos paljon edustaja Lundgren. No, c'est Madame Seymour, pas Monsieur. Edustaja, edustaja Silvors, kolme minuuttia. Yes, good morning. Niin, hyvää huomenta. Tämä on enemmänkin kan, kanta kuin kysymys. On hyväksyn kyllä, että jossakin maissa tiemaksut ovat hyväksyttyjä, mutta yhdistyneessä kuningaskunnassa me olemme kerta toisen jälkeen hylänneet tämän yksi suurimmista vetomuksista tai kansalaisaloitteista, jossa oli melkein kaksi miljoonaa allekirjoitusta, oli se, että vastutettiin mitään tiemaksuja. Tämä oli selkeä viesti, että yhdistynyt kuningaskunta ei halua tiemaksujärjestelmää motoristit ovat jo sitä mieltä, että maksavat aivan liikaa. Täällä on myöskin logistiikkateollisuuteen valtavia vaikutuksia. Se jakaa ne, joilla on varaa ja niihin, joilla ei ole varaa. Auton valmistajat ovat olleet valtaisen paineen alla, jotta voivat tehdä äh, näitä muutoksia, jotta ajoneuvot olisivat puhtaampia ja turvallisempia, mutta edelleenkin käyttäjiä rangaistaan. Äh, myynti on jo laskenut, ne tulee yrityksiin se, että löydettäisiin puhtaampia pakettiautoja, jotka ovat sopivia kuljetuksiin, niin niitä ei vielä ole tarjolla. Miksi me haluamme rangaista heitä, kun heillä ei ole vaihtoehtoja? Tiemaksu tulolla ei ole mitään takeita, että sitä käytettäisiin teidän parantamiseen tai infrastruktuurin parantamiseen. Mitä tulee tiemaksuihin, niin me olemme, emme halua niitä. En ajattele, että tästä olisi mitään hyötyä liikenteen harjoittajille tai ajoneuvojen käyttäjien. Tässä minun käsittääkseni molemmat joutuisivat maksamaan paljon enemmän. Onko teillä kysymys panelisteille? Onko teillä kysymystä panelisteen? Anteeksi, tämä oli enemmänkin kannanotto koska mielestäni nämä ajatukset esitetty eivät sovi yhdistyneen kuningaskuntaan. Ja nyt äh, annamme puheenvuoron edustaja Arno Tuurille. Kiitos puheenjohtaja minun kysymykseni ovat ensinnäkin osoitettuja rova, herra Lebedalle ja rova Kriidille. Rova Kriidia puh, kuulin useampaan kertaan, kun hän puhui toisiaisuusperiaatteesta ja herra Lebeda puhui todellakin hyvin äh, asiallisesti, kun te puhuitte keskeisestä kysymyksestä, kun sanoitte, mihin menevät tulot, rahat ja mikä on tämän lisämaksun tavoite. Minä muistutan teille, että Ranskassa meillä olemme me olemme ottaneet käyttöön tämän autovinjetin. Sen pitäisi olla myös vanhuksille oleva solidarisuusrahastus. Mutta tämä ei kyllä kuitenkaan onnistunut hyvin. Tämä kaikki on aika monimutkaista, koska miten me, me voimme tajuta tätä jo nyt monimutkaista EUta. Miten meillä, miten meillä olisi olla yksi ainut maksujärjestelmä, koska jäsenvaltioissa moottoritiet voivat olla maksullisia tai ilmaisia. Jotkut maat vasta maksavat näillä veroilla, maksuilla, infrastruktuuria, jotkut maksavat niillä vuosimaksuilla, vinjeteillä ja tästä tämä tämmöinen sekametelisoppa on tämän rahoituksen takana. Miten teidän mielestänne, ihan noin rehellisesti sanoen, jos minä nyt oikein ymmärsin, niin tässä halutaan kuitenkin luoda jonkunlaisia lisää veroja, lisää maksuja, miten, miksi niitä nyt kutsutaan, halutaan lisää maksamista. Miten me voisimme saada yksi ilmeisen rahoituslähteen ilman, että sillä olisi taloudellisia haittavaikutuksia, mutta ettei sillä samalla tulisi eroavaisuuksia, eli esätarvoa, jota on jo olemassa jäsenvaltioiden välillä. Monsieur. Kenelle kysymys on osoitettu? Herra Lebedalle ja Rova Kriidille, kuten jo sanoin. Merci beaucoup, madame. Euh, comme je... Kiitos paljon rouva. Kuten sanoin esityksessäni, ainoa etu, joka tässä nyt voi olla tässä Eurovinjetin tarkistuksessa, että on se, että ainakin yksi osa tuloista kohdennettaisiin infrastruktuuriin ja maantieliikenteeseen. Se on ainut tapa taata tai vastata tavoitteeseen, että kun liikenteestä tulisi tehokkaampaa ja puhtaampaa. Ja Voisin puhua tästä toissijaisuudesta täydentää, täydentääkseni. Me, meidän pitäisi saada yksityiskohtaisempaa tutkimustulosta tästä. Toivottavasti voin sen tiedottaa teille joulukuussa myös oikeusperustasta, onko se eu toimivaltuuksiin kuuluva asia. Jos puhutaan eu toimivaltuuksista, se on se, että helpottaisi sitä, että kansalaiset voisivat matkustaa maasta toiseen järjestelmästä mukana, joka olisi toimiva, yhteensopiva. Eli EUn rooli ei ole siinä, että määrätään jotakin ylhäältä päin, vaan luoda puitteet, jos jäsenvaltiot toivovat toimivat, niin voisivat siirtyä maksuista toisien, jotka on sovellettu niiden omiin kansallisiin järjestelmiin. Muistutan teille, että haluaisin kommentoida teidän sanomisianne, että tämä on todella toimenpiteen tarkoitus, eli haluamme muodolliset puitteet eikä mitään sovelluspuitteita. Se on puitteet, joka on muodollinen, ei tässä EU lähde mitään maksua luomaan. Jäsenvaltiot päättävät siitä. Kun, on, kun puhutaan vinjeteistä, kyllä se on määräys eikä mikään puite. Nyt edustaja Baar, kolme minuuttia, olkaa hyvä. Merci, Kiitos puheenjohtaja. Minulla olisi kysymys eh, herra Lebedalle. Alustuksessanne vetositte hyvin moniin poikkeuksiin ja eh, pyysitte, että muutkin alustajat olisivat vaatineet samaa. Miten tämä järjestelmä nyt sitten toimisi ja miten se olisi syrjimätön ja oikeudenmukainen, jos jokainen tällaisia poikkeuksia sitten vaatisi itselleen? Minusta tuntuu, että nämä kaksi keskeistä poissulkemista ovat linja- ja autoilijabusseilla toinen liittyy näihin ruuhkamaksuihin, ruuhkakustannuksiin. Tämä, tätä pitäisi tutkia paljon laajemmissa puitteissa kuin vain infrastruktuurimaksujen maksujen puitteissa. Meidän pitää ottaa huomioon ALV, polttoainemaksut, ajoneuvomaksut ja nämä kaksi poikkeusta tai poissulkemista ovat mielestäni eivät ne riipu ainoastaan poliittista tahdosta, että suositaan puhtaampaa liikennemuotoa. Tässä on kyse myös hyvästä järjestä. Seuraava kysymys menee herra Totsille. Te sanoitte, että melua ja ruuhkia pitäisi verottaa, onko se mahdollista. Onko tämä ikään kuin lisää helpotus vai uskotteko ennemminkin, että tässä kulut sitten joutuvat loppukäyttäjän harteille? If you, um, for... Mitä tulee meluun, ellei ole erottelua, näin todellakin olisi ennen kaikkea tässä kyseessä on se, että kulut kattaisivat ne, jotka aiheuttavat nämä kulut. Tämä on eri erottelu kuin Euroclass-erottelu. Meine, meine dritte Frage. Kolmas kysymys menee herra Donelikselle. Te totesitte näistä eri, tai puhutte näistä eri tasoista. Eurooppalainen taso, kansallinen tai paikallinen taso, henkilöautojen verotuksen osa, osalta tai teidän osalta. Voisitteko ehkä hiukan vielä täsmentää tätä toteamustanne? Yes, uh, the main rule is... Eh, kyllä. Uh, kilometriperustaisella maksulla uh, on kaikkein parhaat mahdollisuudet taata saastuttujen uh, toteutuminen, joten se on pohja, mutta kun tarkastelemme näitä ehdotuksia, me ymmärrämme, että on kuitenkin jäsenmaita, jotka ovat sitä mieltä, että tietyillä alueilla perusteellisista syistä yksityiset ajoneuvot voidaan tästä kilometrimaksusta vapauttaa ja eurovinjet voidaan vain näille ajoneuvolle tarjota. Tämä on mahdollisuus, johon jäsenmaat voivat tarjo- turvautua, jos haluavat, mutta kilometrimaksu maksu on kaikkein paras tapa taata tämä käyttäjä maksaa, saastuttaja maksaa periaatteen toteutuminen. Kiitos. Nyt Rova Senalovaa kaksi minuuttia. Olkaa hyvä. Dotaz pana Dionelissa ja pana Benedetta. Kiitos Rova. Minulla on nyt kysymys herra Dionelikselle ja herra Benedetolle, jotka sanoivat, että 24 kuukautta aikarajana ETS EET-tarjoajille ei ole realistinen, mutta sitä, se pitäisi kuitenkin nyt säilyttää. Tässä kysynkö sitten, mikä on sitten se aikaraja, koska herra Benedetto puhui tässä vain siitä, että tämä 24 kuukauden aikajakso poistettaisiin. Haluan myös kysyä, mitä mieltä te olette siitä, että otetaan, otetaan käyttöön alueelliset tavoitteet peräkkäin. En osaa vastata tähän aikataulukysymykseen, sillä se liittyy suoraan siihen, koska jäsenet ovat valmiita ö, ottamaan vastaan nämä tar- palveluntarjoavat ö, me emme nyt tässä yhteydessä voi siksi kovinkaan selvää business case-tapausta antaa 24 kuukautta osoitti markkinoille, että se ei ole realistinen ja komission uusi ehdotus myöskin unohtaa tämän. Mutta me uskomme, että tämä vähittäinen äh, lähestymistapa on sellainen, että meidän pitäisi ensin sopia, että mitä valtiossa tapahtuu, ja sitten menemme alueelliselle tasolle ja sitten eurooppalaiselle. Jos me uskomme, että kahdessa vuodessa meillä olisi sellaisia osapuolia, jotka voisivat kattaa Irlantin, Irlannin ja Kreetan esimerkiksi, niin se olisi to- todistanut sen, että tämä on epärealistista. Joten seuraava askel on sitten mennä eteenpäin vähittäin ilman mitään aikarajoitusta. Vielä yksi kysymys. Täällä puhutaan paljon ei syrjivistä olosuhteista palveluntarjoajille EETC, pitäisi, eikö se pitäisi ratkaista niin jonkun sovittelumekanismin myötä? Onko teillä kokemusta tämän tyyppisestä instituutiosta? The whole idea... Koko ajatuksenahan tässä on se, että jos me kaikki pääsemme sopuun ja hyväksymme uuden ehdotuksen, meillä on palvelun tarjoajia, joita käytetään tietyillä alueilla ei perinteisellä tavalla tällaisia EETS-palveluntarjoajia, vaikka me kutsummekin heitä tällä he kattavat tiettyjä alueita, ja tarkoituksena on, että vähittäin he kattaisivat koko Euroopan. Eli nimi on edelleen EETS-palveluntarjoaja, mutta kyseessä on siis paikallinen, alueellinen EETS-palveluntarjoaja. Ah, merci. La parole est maintenant. Kiitos. Nyt annan puheenvuoron edustaja Fosterille kolmeksi minuutiksi. Kiitoksia puheenjohtaja. Minulla on kysymys ähm, Minä olen sitä mieltä, että tiemaksujen yhteydessä ensiarvoisen tärkeää on se, noudattavatko nämä lähipäätösperiaatteet? Uskotteko te, että Euroopan unionin tasolla todellakin on perusteltua ruuhkien kaltaisia ongelmia ratkoa? näitä ongelmia ei ole kaikissa jäsenmaissa. Ja se tarkoittaa, että ne ovat aivan selkeästi paikallisia ongelmia, joissa on paikallinen luonne. Kiitoksia kysymyksestä. Minä en näitä ulkoisia kysymyksiä käsitellyt. No tuolla ulkopuolella on tuo tutkimus, voitte kyllä sitä katsoa. Mitä tulee ruuhkiin, niin uskomme, että on parempia ratkaisuja kuin mitä kuulin esimerkiksi vero ja investoitaisiin uudestaan vain julkiseen liikenteeseen. Meidän pitää löytää ratkaisuja, eikä ainoastaan lisätä maksuja. Ja ruuhkille on syitä ja joskus ei ole muita vaihtoehtoja. Tämä voi olla eri asia esimerkiksi Lontoossa. Tilanne on täysin eri jos esimerkiksi täytyy päästä maantielle, me olemme osoittaneet, että 50 prosenttia näistä matkoista on sellaiset, ihmiset menevät työpaikoilleen, joten on tärkeää katsoa muita vaihtoehtoja, joita voitaisiin nämä pullonkaulat poistaa, tarjota joustavia työaikoja ja myöskin edistää tätä multimodaalisuutta. Thank you. I'm just continuing with you. Kiitoksia. Haluaisin jatkaa vielä kysymys teille. Ettekö ole samaa mieltä siitä, että juuri käsittelittekin tätä asiaa? Ei lainkaan eh, eh, aloitteessa tunnusteta mielestäni sitä, että on ero maaseutualueen ja kaupunkialueen asumisen välillä usein maalla. Ei pärjää ilman autoa. Julkisen liikenteeseen voi jonkin verran turvautua ja rautateihin. Ettekö ole kuitenkin samaa mieltä siitä, että todella ei ole tunnustettu tätä tilannetta ja että maaseudun asukkaat syyttä suotta joutuisivat kärsimään rangaistuksen? Nämä ovat maanviljelijöitä, jotka jo myötä vaikuttavat yhteiskunnan toimintaan. Niin, varmasti monet ovat tätä mieltä, sillä kustannukset ovat kotitalouksissa erittäin, kor- erittäin korkeat ja ne kasvavat, koska ei ole vaihtoehtoja, joten ei ainoastaan rangaista vaan ajatellaan, että osa tätä liikennesekoitusta, emmekä voi sanoa, että me haluamme heitä enää. On eri toimijoita, emmekä tässä nyt eri moottoreita halua tässä ollenkaan syrjiä. It has to be very quick, so it's a yes or no for you. Nopea kysymys, kyllä tai ei. Komission avainsuunnitelma on se, että taataan, etteivät ulkomaiset autot tai linja-autot tai bussit joutu syrjinnän kohteeksi. Tämä on Euroopan unionin äm, lainsäädäntöä. Ettekö ole samaa mieltä, että tämä saattaa olla eurooppalainen tapa ratkaista e, Saksan ongelma? Tämä olisi voinut olla sopivaa, jos komissio olisi viime vuonna toiminut Saksan hallitusta vastaan. Indeed. Vaikea kysymys. Eli tämä pohjautuu kansallisiin järjestelmien, eikä niiden pitäisi tietenkään syrjiä ulkomaisia käyttäjiä. Merci. Euh, Kiitos. Edustaja Telitska, puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Uh, I'll continue with... Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Minä jatkan uh, Rouva Gridin kanssa. Oletteko samaa mieltä siitä, että uh, yhteen uh, sopivuuden puute sekä yritysten puolelta että yksityisesti on merkittävä It is an issue. Sanoisin kyllä, että tämä on tärkeä asia. Ei voida vertailla järjestelmää eh, ainoastaan yrityksille tehtyä järjestelmää, joka toimii näiden eri liikenneajoneuvojen kautta. Mutta ero on merkittävä. Oletteko sitä mieltä, että on mahdollisuus eh, tätä yhteensopivuutta toteuttaa ilman lainsäädännöllistä aloitetta, ottamatta nyt huomioon mitään muutoksia, joita mahdollisesti tehdään. Onko olemassa jokin muu vaihtoehto yhteensopivuuden takaamiseksi? Niin kuin ajatellaan puitteistoja ja syrjimätön, on ehdottomuksia, jossa pyritään siihen, että vinjetit eivät syrje, eli toimenpiteitä on. Siitä pitäisi tulla toimiva ja yhteen toimivaa, eli me todellakin olisimme tästä samaa mieltä. Tämä liittyy vähän siihen, mitä totesitte, että korvamerkintä on hankalaa, sitä ei voida sanella jäsenmaille. Se vaikuttaisi olemaan nykypuitteistossa riittämätöntä. No, no. Mikä on riittämätöntä, siis rahoitus vai mikä? interoperability and the question. Yhteensopivuus ja kysymys on se, voimmeko me ilman komission aloitteen kaltaista lainsäädännöstä aloitetta päästä tähän tavoitteeseen? Jos luodaan ehdot ja standardisointi, niin tämä voisi olla tapa varmistaa, että kun se täytäntöön pannaan, niin sitten saadaan äh, riittävä yhteentoimivuuden taso kansalaisille ilman, että painostetaan liikaa näihin kilometriperusteisiin korvauksiin, koska ne ovat kustannukseltaan korkeat. No, nyt rouva Kyllönen, teillä oli oikeus tähän aikaisemmin kolme minuuttiin, mutta nyt me lähdemme pilkkonaan niitä. Teillä on nyt aikaa kolme minuuttia, ehkä sitten vähän myöhemmin kolme muuta minuuttia. Olkaa hyvä. It's my life. Sorry, I was in Tämä on minun elämääni. Pahoittelen, olin Intavaliokunnassa äänestyksiä varten. Haluaisin tiedustella yhteen sopivista järjestelmistä. Me kaikki tiedämme, että meillä on aikaan ja etäisyyteen perustuvia järjestelmiä eri jäsenmaissa. Oletteko se mieltä, että olisi mahdollista teknologisesti löytää ratkaisu rajat rajanylityspaikoissa esimerkiksi niin, että me tekisimme jotakin mutta emme kuitenkaan pakottaisi jäsenmaita muuttamaan jo olemassa olevia järjestelmiä, joista ovat maksaneet, ja emme pakottaisi mitään Euroopan tason järjestelmää voimaan. Ja sitten yksi kysymys Euroopan tason äh, varojen käyttö, niiden varojen, joita tietulleista saadaan. Meillä on liikennepaketissa kysymys myöskin avoinna siitä, voittaisiinko näitä varoja käyttää myöskin eh, kuljetusalan eh, lepopaikkojen eh, rakentamiseen. Ke- kehelle, kenelle, te nyt, kenelle te haluatte esittää nämä kysymykset, edustaja Kyllönen? Ensimmäinen kysymys varmasti oli osoitettu herraille Benedettolle ja Dionelikselle. Ensimmäinen, ehkä ensimmäinen ja toinen kysymys voidaan osoittaa – ihan noin muuten vaan. Ah, Monsieur Benedetto. Herra Benedetto voi vastata aluksi. Perfetto, io penso. Hienoa, minä olen sitä mieltä, että Tämä on enemmänkin teknologian kysymys. Teknologia takaa yhteensopivuuden. Tämä tarkoittaa sitä, että meillä on tariffeja, maksuja, jotka voidaan laskea joko Eurovignetti-järjestelmän mukaisesti tai sitten kilometriperustaisesti. On tärkeää, että on selvää, millä perusteella maksu maksetaan. Meillä on satelliittijärjestelmiä, jotka tekisivät Euroopassa mahdolliseksi yhden yhtenäisen eurooppalaisen järjestelmän ja yhtenäiset maksut. Dionelis. Herra Dionelis, olkaa hyvä. No, tähän vastaukseen liittyen tekniikan avulla voidaan saada yhteen toimivuutta, joka kattaa koko Euroopan, mutta kustannukset täytyy ottaa huomioon. Ja jos kustannukset ovat hyvin korkeat, niin osapuolet eivät lähde mukaan. Eli jos me lähdemme liikkeelle kahden valtion yhteen toimivan järjestelmän kautta on tietyt kustannukset, sitten kun lisätään, niin sitten kustannukset kasvavat. Eli yhteen toimivuus maksaa, ja tämä täytyy ymmärtää. Ähm, Kiitos toiseen kysymykseen, joka liittyy pysäköintiinfrastruktuuriin. Ehkä herra Lebeda voi vastata tähän. Using revenues Se, että käytetään tuloja siihen, että esimerkiksi parkkialueita, levähdyspaikkoja rahoitettaisiin, jotka ovat hyvin toimivia ja turvallisia. Me tuemme tätä erittäin paljon. Niin, olen samaa mieltä kanssanne tässä kysymyksessä. Okei, merci. Kiitos. Palaamme teihin, teidän puolenne vielä, Rova Kyllönen, tässä hetken kuluttua. Nyt edustaja Dalunde seuraavaksi. Kolme minuuttia, olkaa hyvä. Uh, thank you, Mr. Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Nyt olisi aika haastaa ajatus tie sosialismista ja hyväksyä markkinatalous teillä. Olisi aika tien käyttäjien maksaa teidän eh, kunnossapidosta ja saastuteen maksaa tuhostaan. Meidän pitäisi ulkoiset kulut ottaa järjestelmän sisään käyttäjä maksaa periaatteen mukaisesti. Me tarvitsemme kilometriperustaisen maksun rekoille, tarvitsemme vahvan hiiliveron, fossiilisten polttiaineiden maksun ja meidän pitäisi luoda bonusmalusjärjestelmä, bonus niille ajoneuvoille, jotka ovat ilmastollisesti hyviä ja maluksen joutuisivat maksamaan ilmastolle haitalliset ajoneuvot. Kysymykseni teille on tämä, mikä on hyöty siinä, että me pitäydymme tällaisessa neuvostoliittomaisessa saasteita ja ruuhkaa aiheuttavassa järjestelmässä. Meillä voisi olla moderni, tehokas järjestelmä, joka käyttäisi julkisia resursseja ja myöskin loisi kimmokkeita toimia vihreämmin teillä. Kiitos. Ja kysymys? Uh, Niille, jotka suhtautuvat skeptisemmin tähän markkinaperusteisempaan järjestelmään teillämme, Start, I mean, obviously it's me. No, selvästikin tämä oli minulle osoitettu. Ensimmäinen hyöty on liikkuvuus. Ei haluta yhteiskuntaa Euroopassa, jossa ei voida liikkua tai ei ole varaa siihen. Eli tämä on siis ensimmäinen asia, joka haluaa tämän, tämän lähestymistavan kautta saada. No, täytyy jokaista moodia kohdella oikeudenmukaisesti. Eli kun ajatellaan esimerkiksi suuria veroja, niin näin on jo, joten tässä meillä on näkemysero siitä, että mikä on korkea vero tai mikä on se haluttu korkea taso verotuksessa tässä suhteessa. Kiitoksia, olen täysin samaa mieltä teidän kanssanne, jos sallitte vielä yksi asia. Meidän pitää olla hyvin varovaisia siinä, mitä päätämme siinä, mikä on todella puhdasta ja mikä ei. Nollapäästöiset ajoneuvot, esimerkiksi sähköautot, yleisen käsityksen mukaan ovat puhtaita ajoneuvoja, mutta kuinka sähkö on tuotettu? Jos se sataprosenttisesti tuotetaan hiilivoimalla, voitteko sanoa, että tämä sähkö on puhdasta? Tämä on minun kysymykseni teille. So, uh, my second question. Niin, toinen kysymykseni on se, Ruotsin hallitus on nyt viimeisessä vaiheessa tekemässä ehdotusta kansalliselle kilometriperusteiselle tiemaksujärjestelmässä. Onko teillä neuvoja meille Ruotsissa siitä, miten tämä toimeenpannaan niin, että voidaan helpottaa tulevaa yhteentoimivuutta? Yes. Eh. Kyllä. Aivan aluksi teidän täytyy erotella kaksi periaatetta. Kuluttaja maksaa ja säästäjä, saastuttaja maksaa. Kuluttaja maksaa on jotakin, mikä täytyy kattaa. Tämä on yksi osa tuloistamme joka kattaa kulut. Ja sitten toinen osio liittyy näihin ulkoisiin kuluihin. Jäsenmaa saa päättää, minkä osion niistä haluaa kattaa maksun ja kuinka sitten halutaan kä- käyttää näillä maksuilla saadut varat. Kiitos paljon. Nyt rouva Ajutto, kaksi ja puoli minuuttia, olkaa hyvä. Sì, allora volevo <clears throat> fare una domanda al signor Todds. Halusin esittää ähm, herra Todsille kysymyksen koskien äh, tietulleja. On todettu, että tällä että liikennesektorilla ei ole pakko investoida juuri äm, niistä saatavia rahoja takaisin liikenteeseen, niin että voisi investoida esimerkiksi sairaaloihin tai niin edespäin. Mutta tätä voitaisiin käyttää myöskin ympäristöön, vaikka se ei ole pakollista. Eli olen sitä mieltä, että ympäristön suojelu voisi olla sellainen lähestymistapa, joka voitaisiin lisätä mukaan tähän listaan. Ja kuinka te sitten aiotte soveltaa näitä eri vaihtoehtoja, joita meillä on? On the, on the, on the question of No tämä korvamerkintäkysymys jossakin määrin. Tämä on myöskin akateeminen kysymys, sillä useimmat maat, joissa on tiekäyttömaksu, niin osa rahoista valuu takaisin tälle sektorille. Esimerkiksi Belgiassa on selvää, että osa rahoista on mennyt takaisin rekkateollisuuteen, osa rahasta on käytetty sitten teiden, teiden kunnossapinossa. Me, mielestäni ei tämä ole tarpeen hoitaa EUn tasolla, eikä se ole mahdollista, koska me olemme käyneet tämän keskustelun niin aikaisemmin ja se ei ole mahdollista. Niin. Ja sitten toinen kysymys, voisitko toistaa? Cosa pensa di Mitä eh, mieltä yleisesti ajatellen olette eh, näiden eri eh, markup-järjestelmien käytöstä, koska niitä voitaisiin käyttää? No, ei nyt täysin ymmärrä tätä kysymystä, olen pahoillani. The markup. Yeah, so. Tämä markup, mikä se on? Mitä tarkoittaa markup? Siis nämä lisäkulut, nämä lisämaksut, missä niitä voidaan käyttää? Täytyy kahdenvälisesti tähän palata vielä. Invece volevo, se, se avevo ancora non ho tempo. Onko minulla vielä aikaa jäljellä? Ei taida olla. 20 sekuntia. No, volevo parlare una... 20 sekuntia. Minä halusin eh, herra Benedettolle puhua hetkisen. Halusin tiedustella häntä seuraavaa liittyen satelliittiteknologiaan. Miksi me emme voisi jo nyt alkaa käyttää tämän tyyppistä teknologiaa? Loisiko se lisäkuluja Aivan yksinkertaisesti siksi, että jos siirtyisimme tähän tämän järjestelmän käyttöön heti, satelliittijärjestelmä on kymmenen kertaa kalleempi lyhyellä aikavälillä, mutta on totta, että jossakin vaiheessa aika kypsyy tälle. Kiitos, edustaja Arnottu, kaksi ja puoli minuuttia. Kiitos puheenjohtaja. Minä jatkan vähän toiseen suuntaan kuin kollegat ovat täällä toimineet. Puhutaan, että kaikkien infrastruktuurien parantaminen mukaan lukien maantie pitäisi olla prioriteetti. Samalla pitää tietysti muistaa ja noudattaa lähipäätösperiaatetta puheenjohtaja Rike, minä en ole niin optimistinen kuin te minä. Kaiken tämän jälkeenkin näin vielä, että me keskeisenä periaatteena on maksattaa. En tiedä kuka ja miten, mutta kuka tässä nyt hyötyy näistä tuloista. Minä kuitenkin lepäilen aika rankasti, että että se on taas ranskalainen, anteeksi, eurooppalaiset veronmaksajat ja erityisesti autolla liikkuvat ihmiset maksavat. Kysymykseni Äh, herra Dionelis vähän tässä minua rauhoittaa. Ehkä minä ymmärsin väärin jotakin. Minusta tuntuu, että te sanoitte, ymmärsinkö oikein, että pitää kehittää sähköisiä tiemaksuja, eurooppalaisia järjestelmiä, mutta meidän pitäisi tietää missä ja koska ja kuinka paljon pitää maksaa, kenelle, missä, mihin se suuntautuu. Tässä on myös suuren luokan riskejä, äh, kun puhutaan henkilötiedoista. Voisitteko te nyt lisää rauhoittaa minua tässä? Actually, actually I said... No, Sanoin aivan päinvastaista. Sanoin, että meillä on poliittinen visio päästä sinne, mitä juuri kuvailitte, mutta kun ajatellaan todellisuutta ja tämänhetkistä tilannetta, niin uskomme, että meidän täytyy mennä eteenpäin vähittäin. Me aloitamme pienistä alueista, jotta voimme katsoa, miten tämä yhteen toimivuus alueella toimii, missä ovat ongelmat, joita voi tulla kaikkien näiden yksityiselementtien kanssa, ketkä ovat markkinapelurit, ja sitten vähitellen me voimme mennä sitten Euroopan tasolle. Me tiedämme vision. Kaikki haluaisivat tämän Euroopan laajuisen, mutta tässä vaiheessa tässä mennään liian pitkälle ja siinä on myöskin liikaa riskejä. Oui, non, mais d'accord. Ihan, ihan, kyllä minä tämän ymmärsin askel askeleelta, mutta tässä päästään portaiden yläpäähän, mutta kyllä sinne kuitenkin päästään. Sinne on pakko päästä. Minä olen sitä mieltä, että tässä on kuitenkin riski. Kiitos. Bien, merci. Euh. Kiitos, rouva Arno Tuu. Edustaja Wim van de Kamp. Yksi minuutti. Puheenjohtaja, paljon kiitoksia. Yksi mukavista kysymyksistä no, on tietysti se, että milloin tämä kaikki on sitten valmista Euroopassa ja haluaisin esittää tämän kysymyksen jokaiselle vieraalle. Mikä on mielestäni mahdollista ja milloin tämä kaikki tapahtuu? Miten nyt arvioitte nämä? Ja lähden tässä liikkeelle herra Benedettosta. Credo sia un... Uskoakseni tämä on teema, jossa kyseessä tulee tasapainottaa kulut ja kulujen hyväksyminen, se kuinka valmiita palveluntarjoajat ja käyttäjät ovat ottamaan tämän järjestelmän käyttöön. Minulla ei ole vielä aika-arviota. Selvästikin palaan tähän askel askeleelta. Järjestelmään riippuu jäsenvaltioiden tarpeesta ja siitä, että yhteen toimii tässä puhutaan siis Ruotsista ja Saksasta, eli askel askeleelta näiden pitäisi toimia paremmin yhteen ja myöskin olla helppokäyttöisempiä käyttäjille. Ja totta kai tietosuoja täytyy aina ottaa huomioon. Uskoakseni päätavoitteen pitäisi olla se, että takaamme reilun kilpailun toteutumisen kansallisten tietulli palveluiden tarjoajien välillä ja niiden välillä, jotka eurooppalaisen sähkötiemaksujärjestelmään ovat varmiita siirtymään kaikilla aloilla tiemaksuissa, kun meillä on reilua kilpailua ja esteitä puretaan, markkinat itse alkavat luoda asioita ja tekevät mahdolliseksi edetä. Ah, German. If you want. I mean, I, I, I, as a railways I can of course all niin rautateiden osalta voin tukea tietysti ainoastaan tätä yhteen toimivuutta. Se täytyy toimeenpanna. Ja sitten maksujärjestelmän oikeudenmukaisuutta totta kai tuen myös. For us as an environmental organization, the... Meille ympäristötoimijana tavoite on se, että siirrymme äm, ulkoisten kulujen järjestelmän sisäänottamiseen ja 1990-luvulta asti olemme edenneet tähän suuntaan erittäin paljon. Eurovinjet-järjestelmä on jatkuvasti äm, kehittynyt tähän suuntaan, mutta on aivan selvää, että ei tämäkään ole täydellistä. Tämä on nyt käynnissä olevaa työtä. E- no, haluaisin kertoa oman näkemykseni. Kuvitelkaa, että ajoilta olemme kolmesta alueesta Espanja, Portugali, Ranska saavat oman alueellisen yhteentoimivuuden. Ja samanaikaisesti meillä on sitten toinen alue, Saksa, Belgia, kenties Italia, Itävalta. Eli tässä on toinen tällainen alueellinen yhteentoimivuus. Sitten menemme Itä-Eurooppaan ja Balkanille ja meillä on kolme tällaista alueellista yhteentoimivuusaluetta. Kun ne toimivat hyvin, niin selvästikin seuraava askel on tämä, että näistä tulee sitten eurooppalainen yhteentoimivuus, mutta tämä kestää. Mutta täytyy lähteä liikkeelle ensin aluetasolta. No, mikä vuosi teillä nyt on mielessänne tässä? No ja, I'm also in favor, but when? Niin, no kyllähän minäkin puolen sitä, mutta milloin? Tämä seuraa alueellista mm, yhteensopivuutta, kun alueen tasolla tämä toteutuu, vaan me toivon, että Euroopankin tasolla tämä toteutuu. Minä haluan nyt kuulla vuosiluvun. Eivät he sitä tiedä. Nyt edustaja Kaputta, kolme minuuttia, olkaa hyvä. Grazie. Io cercherò... Paljon kiitoksia. Minä pyrkisin välttämään kysymyksiä, joita on jo tehty. Ja tätä yhteensopivuuskeskustelua yleisesti ottaen Haluaisin äh, Gabriele Benetolle esittää kysymyksen liittyen ähm, eri järjestelmiin Eli meillä on olemassa automaattisia järjestelmiä, jotka tunnustavat ajoneuvon, ja tämä on vaihtoehtoinen järjestelmä myöskin ympäristön kannalta. Äh, nykyisin tällaisia järjestelmiä käytetään täydentävinä järjestelminä ennen kaikkea teknologisesti, ähm, ja meillä voi olla muita järjestelmiä, joita otetaan mukaan tiemaksuihin. Esimerkiksi voimme erilaisia tarkistuksia tai kontrolleja ottaa mukaan maksujen osalta. Kysymykseni on nyt tämä Minkälaisia hankaluuksia te ennakoitte yhteensopivuudessa tie tulleissa, kun me teemme erilaisia päätöksiä eri ähm, taloudellisten järjestelmien käytöstä ja minkälaisia lisäjärjestelmiä te näkisitte tähän perusmalliin liitettävän. Ja sitten minulla on toinen kysymys vielä tämän jälkeen äh, tohtori Todsille. Äh, tämä äm, äh, täsmennetty lukeminen, tunnistaminen on erittäin hyvä lisäjärjestelmä, kun meillä on transponderi, jonka 99,7 prosenttisesti takaa sen, että me oikein tunnistamme ajoneuvon. Tämä toinen kortin tunnistamisjärjestelmä ei vielä ole yhtä tarkka kun etäisyydet ovat pidempiä ja kun nopeus on sopiva, tämä automaattinen tunnistamisjärjestelmä toimii paremmin, mutta minä en nyt ole sitä mieltä, että se transponderit sivuttaisi kulujen vuoksi. Uskotteko, että meillä olisi ympäristösyistä parempia ratkaisuja? Videoteknologia mielestäni on parempi. Minulla on toinen kysymys, joka on nyt tohtori Todsille. Muut jo käsittelivätkin tätä, muut kollegat. Tässä minä haluaisin tarkastella hiukan sitä, kuinka maksut määräytyvät ja myöskin pohtia seuraamuksia, joita ympäristölle koituu. Minä haluaisin käsitellä hiukan ulottuvuutta, joka on erityisluontoinen nimittäin avoimuus ja viestintä kuluttajille, erityisesti, erityisesti järjestelmän käyttäjille. Haluaisin ymmärtää, onko teillä tarkoitus tiedottaa myöskin loppukäyttäjille paremmin siitä, kuinka määräytyvät tiemaksut ja minkälaisia erilaisia asioita täytyy ottaa huomioon maksun määrittelyssä. Voisiko meillä olla jonkinlainen radikaali muutos siinä menettelytavassa, jolla me kaikki käytämme nykyisin ajoneuvoja? Kiitoksia. I, I fully agree. Niin, olen täysin samaa mieltä. Ja tämä Euroclass-erottelu esimerkki on hyvä, se on hyvin selkeä merkki ja se on todellakin auttanut paljon – Äh, helpottaa Euro 6 ajoneuvojen tilannetta Euroopassa. Ja jos me siirrymme toiseen järjestelmään, me täytyy varmistaa, että se on yhtä selkeä ja yhtä vastuullinen. La parole est moi. Nyt minä annan itselleni puheenvuoron. Herra Lokmanille kysymys. Jos te kannatatte korvamerkintää, jos sillä on niin sanotusti yksi osa, että se on siirrettävissä toiseen liikennemuotoon tieltä kiskoille. Miten te suunnittelette nämä toimenpiteet ja mitkä mittasuhteet ovat järkeviä? I believe what I said already. Niin, uskon jo siihen, mitä sanoin korvamerkintään. Tähän käyttäjä maksaa järjestelmä on se, niin kuin me olemme kuulleet. Tämä pätee myöskin tieliikennepuolella. No sitten nämä Mark-upit. Tilanne on erilainen, koska niitä voidaan käyttää puhtaan, puhtaiden liikennevälineiden kehittämiseen ja sitten tämä saastuttaja maksaa periaate, niin pitäisi sisällyttää yhteiskuntaan, yhteiskuntamaksui. Vous désirez sur 100? kuinka paljon te haluatte esimerkiksi sadasta korvamerkitystä, jotka ovat vaihdettavissa toiseen muotoon esimerkiksi maantieltä raiteilla? Minulla ei ole mitään tarkkoja lukuja valitettavasti. Ja tämä on asia, jota täytyy pohtia valtiotasolla. Eli ei tähänkään tullut tarkkaa vastausta. Sitten eh, Wim van de Kamp haluaa jälleen puheenvuoron. EPPltä kolme minuuttia. Kiitos, mutta en tarvitse. Hienoa, säästämme aikaa. Ja nyt käännyn jälleen Rouva Kyllösen puoleen, joka saa nyt kolme minuuttia. Olkaa hyvä, kolme minuuttia. Thank you. Kiitos puheenjohtaja, hyvät kollegat. Voin lyhyesti esittää kysymyksen naisedustajalle tänne, täällä paneelissa. Mikä olisi teidän ratkaisunne, jos me voisimme käynnistää tienkäyttöjärjestelmän, äh, maksujärjestel, tien, puhtaalta pöydältä? Aivan alusta lähtien sitä tarkoitatte meidän pitäisi räätälöidä se kansallisiin tarpeisiin ja olosuhteisiin sopivaksi. Tämä todellakin on subsidiariteettikysymys kansallisella tasolla. Ja mielestäni yksi hankala asia, tai meidän mielestämme hankala asia, on se, että tuntuu, että joka vuosi tai muutaman vuoden välillä sanotaan, että joku tietty ajoneuvotyyppi on puhdas tai parempi ja meitä ajetaan muutaman toimintamme sen mukaisesti ja sitten käy ilmi, että ei näin olekaan ja kannatetaan esimerkiksi sähköautoja. Meidän pitäisi tunnustaa se tosiasia, että tiede, tieteellinen tieto muuttuu ja se, mitä pidetään nyt puhtaampana, ei ehkä tulevaisuudessa enää olekaan puhtaana pidetty ajoneuvo. Ja kun me katsomme kuluttajia, täytyy todeta, että meillä ei ole mitään ähm, enkeleitä tai piiruja eri käyttäjillä on eri tarpeita, tilanteet. Jos ajatellaan sähköautoa moottoritiellä, se ei ole tehokasta. Ne eivät ole pitkällä matkalla korkeassa nopeudessa tehokkaita ajoneuvoja. Todellakin ne järjestelmät täytyy suunnitella, ne voivat muokkaantua tarpeisiin ja tämä riippuu myöskin ihmisten hyväksynnästä. Kyseessä on myös se, kuinka hyväksytään ne tavoitteet, joihin hallitukset pyytävät. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvä Dominik. Tämä riitti vallan mainiosti minulle. bah... Hienoa, kiitos paljon. Nyt annan puheenvuoron rouva Grapinille kaksi minuuttia. Mulțumesc mult, domnule președinte. Foarte scurt și vreau să răspundeți. Kiitos paljon puheenjohtaja. Ihan lyhyesti minä haluan myös tiiviitä vastauksia. Te jotkut teistä puhuvat vähän ristiin, jotka haluavat vinjettiä, jotka haluavat poistaa ne, toiset haluavat lähipäätösperiaatetta, toiset eivät. Rouva Creed, te kiro, ki, ki, kritisoitte tätä maksu modaalijärjestelmää. Mikä olisi teidän konkreettinen ehdotuksenne toisenlaiselle järjestelmälle? Mitä te ehdotatte, jotta äh, maksut palautuisivat infrastruktuureihin? Antakaa meille konkreettisia ehdotuksia. Herra Tots, te sanoitte, että eihän tämä nyt ole laisinkaan kallista sähköauto. Onko teillä tässä nyt jotain vaikutusten arviointitutkimustuloksia? Ja oletteko ajatteleet, että kun lähdetään lataamaan sähköautoja, niin infrastruktuuria ei ole olemassa vielä ainakaan monilla maaseutualueilla. Ja se on hyvin vähän käytännönläheistä ja myöskin kallista. We're starting, sorry. Uh, yes, uh, Kyllä, of course. Um, how can we do... Kuinka voimme tehdä ähm, tasapuolisemmin asioita? Minä olen äh, ähm, sitä ajatusta vastaan, että vinjetti olisi automaattisesti väriäistämme ja muut oikeita. Meidän pitäisi pohjata toiminta todellisiin tietoihin siitä, mikä on kaikkein puhtaita liikennettä, e-, eikä meidän pitää äh, jättää huomiota sitä, että tulevaisuudessa tämä voi olla sitten sähköinen auto. Meidän tulee räätälöidä markkinoille ratkaisut. Phew. Niin sähköautoista pointtini oli se, että jos käyttää sähköautoa, e, eli tämä toimii siis sähköllä eikä polttoaineella tai dieselillä, niin se on huomattavasti halvempaa. Jos tulevaisuudessa haluamme lisää sähköautoja, niin. Am avut altă întrebare, da? Kum, Minä ajattelin ihan toisenlaista kysymystä. Te olette ehdottanut, että raha para- palaisi investointeihin. Herra Totsio sanoi, mikä on teidän ratkaisunne? I think, I think the, the wider... Niin, se on niin, että jäsenvaltioilla on eri prioriteetit, jos on tuloja, sen miljardeja, mitä tulee rekkojen maksuista. Voidaan käyttää esimerkiksi työverotuksessa, voidaan esimerkiksi nämä maksut investoida sitten näihin tien kunnossa, teiden kunnossapitoon, mutta jäsenvaltioiden täytyy tästä päättää. Äh, ehkä vähän vaikeata, koska kysymys oli laaja ja kattava. Edustaja Liberatski, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. dużym wrażeniem Kiitos. Pani, że do pani chciałem skierować Paljon kiitoksia. Olen hyvin vaku- vaikuttunut siitä, mitä tässä todettiin. Ja te inspiroitte minut esittämään lisäkysymyksiä. Mitä komission asiakirja tarkoittaa? Se, että tästä aiheutuisi lisää taakkaa yrityksille ja kansalaisille, eikä komissiota kiinnosta, mitä maksuille tapahtuu, ja ne ovat hyvin korkeat, niin te sanoitte, jokainen valtio tekee mitä haluaa. Ymmärsinkö teidät oikein tässä? Yes, that's exactly that, although I didn't... Kyllä, nimenomaan juuri näin ei maininnut kunnioitkaan mitään yrityksiä, mainitsin vain kansalaisia. Tämä on raskas taakka kansalaisille. Bundestag äh, on äh, Saksassa arvioinut, että noin 10,8 senttiä kilometrimaksu olisi ja nykytilanne on melko erilainen. Dziękuję bardzo. To oznacza, że powinniśmy podchodzić do tego pakietu ostrożniej. Kiitos. Eli tämä tarkoittaa sitä, että meidän pitäisi tarkastella tätä pakettia varovaisesti. Kysymys herra Benedetolle. Tämä tienkäyttömaksujärjestelmä on mielenkiintoinen. Esimerkiksi Brysselissä tiettynä ajankohtana on niin, että maksut ovat kolme kertaa kalliimmat ja sitten ja sitten on sellaisiakin järjestelmiä, tai, tai sitten voisi olla sellainen järjestelmä, joka on muina aikoina halvempi. Voidaanko kuvitella, että tällainen toimisi? Aivan, todellakin kyllä. Meillä on erilaisia kokemuksia Euroopasta ja palvelun tarjoajia me olemme valmiita tällaisen mallin kyllä hyväksymään. Dziękuję bardzo i trzecie takie bardzo krótkie, zwłaszcza panowie Benadet. Paljon kiitoksia. Ja sitten vielä kolmas kysymys herra Benedetto ja Jonalis totesivat, että periaatteessa te kerätte näitä maksuja. Tämä siis tarkoittaa sitä, että asiakkaan pitää maksaa. He tulevat markkinoilta. Pitääkö tämä paikkaansa? Um tämä on hiukan monimutkaisempi kysymys. Me rahastamme kuluttajat ja tämä menee kilpailun voittaneille paljon tarjoajille. Meillä on kyllä myöskin erilaisia rahastusmalleja. Me nyt tietyllä hetkellä, tiettynä kuun päivänä laskutamme kuluttajille. Me olemme tietyllä tavalla tässä maksun välittäjänä. Kiitos. Nyt kysymys-vastauskierros on päättynyt. Nyt annan kolme minuuttia komissiolle puheaikaa herra Liesua, joka edustaa DG Movea, joka voi kertoa meille omista ajatuksistaan ja vaikutelmistaan. Annan teille puheenvuoron, olkaa hyvä. Monsieur le Président, bonjour à tous. Kiitos hyvä puheenjohtaja, hyvää iltapäivää Hyvää aamupäivää kaikille. Uh, ää, aluksi aivan yleisluontoinen kommentti. Minulla on melkoisen myönteinen mielikuva näistä reaktioista tänä aamuna. Uskoakseni se tosiasia, että tie maksuu järjestelmä ja eurovinjetti ovat hyvin tärkeitä välineitä, joilla voidaan leikata ilmastopäästöjä ja ilmastonmuutoksen puuttua ja myöskin tie tulimaksujärjestelmien yhteensopivuus, tämä EETS tiemaksujärjestelmä. Sanoisin, että on aivan selvää, että meillä täytyy olla selkeät säännöt toimijoiden sertifikaateista ja muista asioista ja riittävästi standardisointia. Sitten kolme asiaa aivan nopeasti. Viinietistä luopumme, me olemme samaa mieltä komissiossa, samaa mieltä kuin monet täällä tänä aamuna. Tieniä seuraa erityisesti, eikä ole pakko nyt todeta sitä, että jäsenmaat ovat varautuneita, varautuneita kiinnostuneita, koska haluavat säilyttää tietyllä tavalla eurovinjetin ja eri tiemaksujärjestelmien välisen vaihtoehdon. Eli nyt selkeästikin parlamentti voi pyrkiä tulevissa neuvotteluissa ajamaan omaa kantansa ja vaikuttamaan tilanteeseen. Ja sitten mitä tulee linja-autoihin, minä erityisesti eh, eräiden puhujien eh, varaumat otin huomioon tässä uskoakseni hyvin selvästi tuli esiin, että linja käyttävät olemassa olevaa infrastruktuuria. Jos näin on, ei ole mitään syytä sulkea niitä pois tai vapauttaa niitä tiemaksuista. Nehän kuluttavat infrastruktuuria niin kuin kaikki muutkin raskaat hyöt ajoneuvot. Eihän tämä tietenkään tarkoita sitä, että komissio vastustaisi linja-autojen käyttöä. Tämähän on erittäin hyvä ja suosittu liikennemuoto. Mielestämme tässä viittaisin liikennepakettiin 2, joka 8. marraskuuta hyväksyttiin. Siinä me ehdotamme, että bussi- ja linja-autoliikennemarkkinoita avattaisiin. Haluaisimme sektorille lisämahdollisuuksia, mutta ei tämä tarkoittaa sitä, että se pitäisi vapauttaa tienmaksujen maksamisesta. Ja sitten viimeinen asia, näiden maksuista saatavien tulojen käyttö. Luonnollisesti tämä on hyvin arkaluontoinen kysymys täällä. Voitte kuvitella, että niin on myöskin jäsenmaissa. On olemassa tärkeä periaate, nimittäin maksujen hyväksyminen, se, että kuluttaja hyväksyy maksun. Tämä on jo jotain, missä komissio on ehdottanut liikenne maksusta saatavien tulojen pakollista jakamista, mutta tätä eivät Eurovinjet-direktiivin yhteydessä jäsenmaat hyväksyneet. Ja minä sanoisin, että ainakin jonkin tyyppistä avoimuutta äh, vaadittiin, vaadimme tuolloin jäsenmailta heidän raportoinnissaan. Mutta tämä on hyvin herkkä kysymys jäsenmaissa ja me tässäkin haluaisimme parlamentin vahvaa tukea taaksemme. Tämä oli minun yhteenvetoni. Haluaisin kiittää paneelin osallistujia hyvin mielenkiintoista puheenvuorosta. Kiitoksia. Merci, Kiitos teille, komission edustaja. Kiitos, kiitos myös paneelin asiantuntijoille heidän osallistumisestaan, kärsivällisyydestä ja hyvistä vastauksista. Mielestäni tämä oli varsin mielenkiintoinen keskustelu ensimmäisiä laatuaan. Meillä oli esi- esittelijöitä ja varjoesittelijöitä täällä varmasti. Hekin saivat paljon hyödyllistä tietoa tästä. Kiitos kaikille. Ja kuten te tiedätte, parlamentissa on meneillään Ameri- afrikkalainen viikko. Monia kokouksia pidetään parlamentin tiloissa. AKT, Euroafrikka, tapahtumia on paljon tällä viikolla. Kaikki valiokunnat ovat osallistuneet näihin Euroafrikka keskusteluihin, konferensseihin, paneeleihin ja senpä takia, no niin, voisitteko te nyt poistua täältä hiljaa hiipien tai käsillä kävelen? Eli minä haluaisin nyt tässä, kun siirrymme esityslistaan seuraavaan kohtaan, kun puhumme siviililmailusta, joka on totaalisessa kiehumistilassa, kehitystilassa ja voisin, sen takia me olimme järjestäneet tämän tilanteen, tilaisuuden. Täällä meillä on muuve pääosaston edustaja ja Euroopan lentoturvallisuusvirastosta edustaja keskustelemassa meidän kanssamme nimenomaan Euroopan ja Afrikan välisestä lentoliikenteestä. Merci de, merci, merci de bien vouloir sortir euh, en silence. Pyytäisin teitä poistumaan hiljaa. Des moments que nous avons Marianne sur place pour l'aviation, tout va bien. Eli ilmeisesti lentoliikenteessä kaikki on hyvin, koska niin moni poistuu täältä. Bien, je don... No niin, nyt annan puheenvuoron herra Bombelle, joka lähtee kertomaan meille Afrikan ilmailulentoliikenteestä, lentoliikenteestä, kaupallisesta lentoliikenteestä ja meillä on sitten DG Move pääosaston edustaja myös täällä paikalla ja lentoturvallisuusviraston edustaja paikalla. Thank you very much, Mr. Chairman. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Hyvää huomenta kaikille. Me olemme melkoisen onnellisia siitä, että Afrikan viikon puitteistossa täällä parlamentissa oli mm, mahdollisuus tulla puhumaan kanssani erityisesti Afrikan ilmailusta. Ilmailualan henkilönä tämä on mielestäni aina mukavaa ja me halusimme keskittyä Afrikan ilmailuun ja turvallisuuteen, sillä kuten tiedämme, kaikkein tärkeintä infrastruktuuria, jota ilmailualalla on olemassa, eivät ole terminaalit tai kiitoradat, eivätkä mitkään hienot teknologiset laitteet. Turvallisuus on kaikkein tärkeintä infrastruktuuria ilmailun alalla. Se on kulmakivi kaikessa, mitä teemme, ja olen hyvin tyytyväinen, kun on mahdollisuus nyt puhua Afrikan tilanteesta. Voilà. Um, what we did is to bring you a joint uh, short introductory presentation uh, together with the colleagues from... Lyhyt esittely ja kollegoiden kanssa olemme hyvin aktiivisia ja minulla on yleensä turvallisuuskomitea ilo johtaa. Minä olen Nigeriassa, joka on hyvin mielenkiintoinen maa ja erityisesti olen on kokouksessa käsittelemässä ilmailualan turvallisuuskysymyksiä Afrikassa. Tämä osoittaa sitä, kuinka moni kiinnittää asiaan huomiota Afrikassa. Hyvin nopeasti haluaisin nyt kuitenkin eh, ensin muistuttaa teitä siitä, mitkä ovat kolme toimintamme peruspilaria, mitä välineitä meillä on käytössämme, jotta voisimme valvoa turvallisuutta maailmanlaajuisesti ja erityisesti Afrikassa. Toisaalta meillä on, tämähän on uusi asia ollut vasta muutaman ähm, vuoden voimassa TCO kolmansien maiden äh, ähm, operaattoreiden mm, IASan valvoma seuranta. Tämän jälkeen meillä on äh, niin kutsuttu SAFA-järjestelmä, standard, standardisoitujen sattumavaraisten tarkistusten järjestelmä Euroopassa. Tämä tarkoittaa sitä, että kun ähm, vaikka Bratislavassa tehdään tällainen tutkimus tai tarkistus, se tehdään samalla tavalla kuin Helsingissä. Tulipa sitten kone Euroopan unionin jäsenmaasta tai muualta. Ja aina kone tarkistetaan samalla tavalla luonnollisesti. Meillä on hyvin paljon tietoa, jota kiertää Euroopan unionissa Äh, liittyen siihen, kuinka ilmailuyritykset äh, toimivat. Tämä ei ole jotakin, millä haluamme kerskua, mutta todellakin meidän pitäisi olla ylpeitä, jos Eurooppa jossakin on etulinjassa, niin tässä asiassa me olemme saaneet aikaan todella hienon järjestelmän ja monet ovat kääntyneet puoleemme tiedustellakseen, voisivatko käyttää, ottaa käyttöön saman järjestelmän. Tämä on mahdollista. Itse asiassa ilmailuaan kehittävät maat ovat Eurooppaan yhteydessä ja tiedustelevat, voisivatko käyttää järjestelmää omiin tarpeisiinsa. Tämä tarkoittaa myöskin sitä, että me voimme valvoa ilmailuturvallisuuden alalla kaikkialla maailmassa tapahtuvaa. Meillä ei ole vielä Safa-perheessä yhtään afrikkalaista maata, mutta meidän esityslistamallamme on hyvin korkealla se, että saisimme tämän toteutumaan. Ja jos tarkastelemme sitten ilmailualan turvallisuusvälineitä kansainvälisesti, kuten tiedätte, meillä on Euroopan unionin turvallisen ilmailun lista, jonka nimi oli ennen musta lista, mutta nykyisin haluamme puhua positiivisemmin termin, että kyseessä on turvallisen ilmailun lista. Hyvin tyytyväisiä olemme siihen, että voimme esitellä työmme ja saada tukeanne ne eri valiokuntien koordinaattoreiden keskuudessa. Nämä kolme välinettä kuuluvat samaan työkalupakkiin ja me haluamme varmistaa sen, että kaikkia näitä asioita, TCO-lupia ja SAFAa, käytetään parhaalla tavalla tukenanne. Aivan nopeasti liittyen sit sitten Afrikkaan ja turvalliseen ilmailun listaan, on aivan selvää, että Afrikka on turvallisen ilmailun listalla paremmin edustettuna kuin muut mantereet erityisesti. Tämä tulee esiin siinä, että Afrikassa ilmailuturvallisuus oli suurissa ongelmissa vielä muutama vuosi sitten. Ja olen pyrkinyt selventämään sitä, mitä te teimme afrikkalaisten kumppaneidemme kanssa, jotta olisimme voineet pikkuhiljaa parantaa tilannetta. Tilanne ei vielä ole kovinkaan hyvä, se on aivan selvää tästä ilmailusturvallisuuslistasta selvästi pääteltävissä, mutta näemme, että kaikissa maissa on aina sama tarina. Jos ilmailuviranomaiset saavat tehdä työnsä, tämän työn tärkein henki on valvonta, riippumaton valvonta ja se, että kapasiteettia on kylliksi. Riippumattomuus ei kuitenkaan Afrikassa aina ole itsestäänselvyys. Ja ne tavat, joita valvontaviranomaisilla on tehdä työtään, niiden tulee olla kyllin tehokkaita. Usein nämä ilmailualan yritykset ovat paljon varakkaampia kuin viranomaiset, mutta tämä tilanne on parantunut. Esimerkiksi Nigeriasta voisin antaa esimerkin siellä. Joudumme yhden nigerialaisen lentoyhtiön lentoturvallisuuslistalle ottamaan, ja se heräsikin ja alkoi investoida ilmailuturvallisuuteen enemmän. Tämä on myönteinen asia. Luvut ovat nyt nähtävillä. ne tässä kuvassa. Näette, että Afrikka on yhä kaikkein eniten edustettuna tuossa listalla. On mielenkiintoista kuitenkin nähdä, että kaksi ähm, riippumatonta afrikkalaista lentoyhtiöitä Zimbabwesta yksi ja Nigeriasta yksi otettiin turvallisuuslistalle siksi, että EASA ei voinut niiden äh, TCO-turvallisuussertifikaattia hyväksyä turvallisuussyistä. Jos äh, jokin lentoyhtiö TCO päätöstä hakee EASan kanssa, EASA joutuu turvallisuuden vuoksi, siis ei hallinnollisista syistä kieltäytymään tällaisen luvan myöntämisestä, mutta tämä on automaattinen kutsu ilmailuturvallisuuskomiteaan samalla kyseiselle lentoyhtiölle, joka myös laitetaan lentoturvallisuuslistalle. Ja tässä positiivista on se, että hyvin usein tämä on ilmailuviranomaisille ikään kuin kello, joka heidät saa hereille. He käsittävät, että heidän täytyy tehdä jotakin turvallisuutta parantaakseen tai muutoin koko alueen kaikki ilma, ilmailualan toimijat, lentoyhtiöt joutuvat lentoturvallisuuslistalle. Tässä on pieni kaavio, en mene yksityiskohtiin, mutta tässä näette nimenomaan jos katsotte oikealle, että pikkuhiljaa nämä luvut kehittyvät parempaan suuntaan. Afrikkalainen tilanne oli erittäin paha ja näette, että nyt sekä lentoyhtiöiden että maiden määrä on viimeisen äh, kolmen tai neljän vuoden aikana ähm, parantunut pikkuhiljaa. Me odotamme, että turvallisuustilanne on pysyvällä tavalla parantunut, että otamme toimijan pois turvallisen lennon listalta. Tätä ei tapahtunut ennen vuotta 2014 koskaan, mutta nyt näemme, että toimijat ottavat asian enemmän ja enemmän tosissaan ja me todellakin annamme heille suosituksia. jos he tekevät töitä meidän tuellamme usein, sillä tätähän me myös teemme, tarjoamme tukea jos he ovat valmiita tekemään itse työtä, me olemme valmiita kantamaan oman osuutemme ja ottamaan heidät pois tuolta lentoturvallisuuslistalta. Sitten seuraavaan kuvaan. Tässä on pieni katsaus siitä, minkälaisia myönteisiä kehityskulkuja on tapahtunut. Tämä tuo esiin sen, että vaikka kaiken kaikkiaan afrikkalainen ilmailu ei vielä ole kansainvälisellä tasolla valmis, aivan selvästikin se on nyt myönteisessä kehitys kulussa mukana. Erityisesti Zimbabwen kantaiset maat, joissa on havaittu, että ongelmia on, mutta muutakin maita, Mauritania, Svasilan, Zambia, ovat onnistuneet tekemään hyvää työtä ja me olemme heidät voineet ottaa pois tuolta turvallisuuslistalta. Ja kuten sanoin, me olemme myöskin joskus käyttäneet tämän lentoturvallisuuslistan varjoa, jotta voisimme tehdä töitä niiden maiden kanssa, joissa huolimattomuutta esiintyy, vaikka se on dramaattista, mutta niissä maissa, joissa näemme tilanteen huononevan, olemme yhteyksissä maahan ja teemme hallitukselle aivan selväksi, että joko he alkavat investoida ja asettavat riippumattomia toimijoita oikeisiin tehtäviin tai sitten he joutuvat turvallisuuslistalle ja tämä turvallisuuslista uhka on ehkäpä kaikkein mukavimpia, helpoimpia välineitä, joita meillä on käytössämme. Nyt en toista kaikkia niitä asioita, jotka sanoin liittyen EASan, EASA-johtoiseen kolmansien maiden turvallisuusjärjestelmä mm, TCO liittyen. Tässä näemme, että EASA on tässä järjestelmässä, joka on vain kaksi vuotta ollut täysin toiminnassa – ollut mukana. Meillä on 19 afrikkalaista maata, jotka ovat EASalta saaneet TCO-luvan ja 63 lentoyhtiöitä, jotka saavat lentää Eurooppaan, sillä tiedämme, että viimeisen kahden vuoden aikana EASalta on ensin pitänyt saada turvallisuusarvio ennen kuin on voinut aloittaa lennot Eurooppaan. Näin ei ollut aikaisemmin. Aikaisemmin nämä ohjelmat olivat kansallisia ja me tiedämme, että kuka tahansa, joka lupaa hakee, joutuu noudattamaan tiettyjä turvallisuusstandardeja, jotka EASA on validoinut ennen kuin kyseinen toimija voi Euroopan unionin alueella toimia. Tämä on luonnollisesti mielenkiintoinen ja hyvin hyödyllinen järjestelmä mielestämme. Tämän lisäksi monet lentoyhtiöt ovat käsittäneet, että järjestelmä on aivan todellinen, vakavasti otettava. Tässä meillä on Euroopan unionin äm, ramppitarkastusohjelma, siis virallinen nimihän on SAFA, on hyvin vaarallista mutta hyvän brändin nimeä. Kaikki tuntevat tämän järjestelmän Safana, joten puhukaamme sitä sillä nimellä. On hyvin tärkeää tietää, että me emme kolmansien maiden kohdalla valvo sitä, toteuttavatko nämä eurooppalaisia standardeja, sillä monilla aloilla eurooppalaiset turvallisuusstandardit ovat hiukan tiukempia tietyissä asioissa kuin kansainväliset sellaiset. Kolmansien maiden lentoyhtiöt, niitä valvotaan kansallisten ICAON standardien mukaan, niiden mukaan ne myöskin sertifioidaan. Chicagon sopimuksen mukaan jokainen maa näitä tarkastuksia saa tehdä. Ja kuten sanoin, on mahdollisuus kolmansille maille liittyä järjestelmään. Singaporen tilanne on tällainen Kanan ja Australian ja muutaman muunkin. Ja meillä on tähän liittyvä mielenkiintoinen seikka. Menneisyydessä me tiesimme, mitä todellisuudessa tapahtui. Me tiesimme, että eräät lentoyhtiöt lähet lähtivät Eurooppaan vain parhaat koneensa ja parhaat henkilökunnan jäsenet, sillä he tiesivät, että valvonta olisi tiukempaa tällä. Mä tarkoitti sitä, että kaikkein huonoimmat koneet ja työntekijät lähetettiin muualle, mutta nyt on paljon vaikeampaa toimia näin, sillä muuallakin eh, he törmäävät safaan. Esimerkiksi eri maat ovat mukana Sava-järjestelmässä, joten ei ole minkäänlaista mahdollisuutta, että romukoneensa pahoittelen ilmaisut tietyt yritykset jonnekin läheitä voivat lähettää ja sitten lentää toisella koneella, jos lennetään Aasiaan tai Eurooppaan tai Pohjois-Amerikkaan näissä kaikissa äh, maissa törmää SAFA-järjestelmään ja jokainen SAFA-kumppani saa kaikista tarkistuksista tiedot SAFA-järjestelmän kautta lähestulkoon välittömästi. Välillä me emme Euroopassa käsitä, että me luomme järjestelmiä, jotka muut, äh, joita muu maailma kadehtii. Tämä on jotakin, mihin me olemme pystyneet menneisyydessä teidän tuellanne. Minä en nyt mene tähän äh, kuvaan sen tarkemmin jos katsotte tuonne oikeaan reunaan, siellä on Afrikka. Näette, tämä on yhä vieläkin se alue, jossa SAFA-suhde on kaikkein huonoin, mutta tämä tarkoittaa sitä, että kaiken kaikkiaan kehityskulku on laskeva, kun taas kymmenen vuotta sitten ongelmat olivat paljon yleisempiä kuin muualla maailmassa. Nyt näette selkeästikin, että tilanne on parantunut ja mielestäni se on erittäin hieno asia. Tämä on vain teidän tiedoksenne. Rampivalvontajärjestelmä, siis SAFA-järjestelmä, tarjoaa ja tuottaa tietoa ja tietämystä sekä EASalle e hyödyllistä sellaista, että turvallisuuslistaa ajatellen hyödyllistä nämä luvat. Menettely, jonka aloitimme, alkoi kaksi vuotta sitten ja nyt se kattaa koko Euroopan unionin. Se on pari vuotta toiminut jo hyvin. Afrikassa olemme nähneet, että melkoisen moni yritys ei päässyt läpi, ei saanut tätä lupaa, pyrki luvan saamaan ja usein on niin, että jos jokin lentoyhtiö haluaa tälle tasolle päästä, sen täytyy parantaa turvallisuutta ja tämähän on aina hyvä asia. Me myöskin näemme, että viranomaiset eivät halua lentoyhtiöidensä DC, TCOn ähm, sertifioinnissa epäonnistua, joten he vahvistavat näitä ilmailualan yhtiöitä, että sehän ilmailuturvallisuutta parantaa jälleen kerran. Hingat, joka oli EASan johdossa, tulee kertomaan strategisista asioista teille. Ja sitten aivan lopuksi minä teen yhteen vedon vielä. Kiitoksia puheenjohtaja. Thank you very much. Um... Paljon kiitoksia, kun olette nyt kuulleet nämä selitykset, miten tuo operatiivinen puoli eh, hoidettiin, jotta saataisiin turvallisuuspuolta parannettua. Ja Peterin esitys esitteli nämä liikenteenharjoittajat, mutta minä puhun enemmän tästä sääntelypuolesta. Eli siitä, että valtiot voivat, voivat taata sen, että pystytään valvomaan teollisuutta ja myöskin lentoliikennettä. Ja nämä kaksi täytyy nähdä yhdessä. Totta kai meidän täytyy arvioida lentoyhtiöiden kapasiteetti ja turvallisuuskysymykset, mutta myöskin valtio puoli, että mitä liikenteenharjoittajia sinne menee ja sieltä tulee. Eli nyt sitten kun katsotaan tätä kuvaa, niin tässä voidaan visuaalisella tavalla kansainvälisten turvallisuusstandardien taso näyttää. Vihreä on hyvä, punainen on huono. Eli tässä nähdään nyt ensinnäkin, että on eriävyyttä, kun ajatellaan kansan, kansallisten viranomaisten toimintaa eikä tässä ole mitään numeroa, joten ei tiedetä, mikä on turvallisuuden taso, mikä on kuitenkin operaattoreille se konteksti, missä ne toimivat. Ja kun nyt sitten näkee tämän kuvan, niin tässä, tästä näkee myös, että ei EUlle ole helppoa puuttua tähän, sillä tämä on melkoinen tilkkutäkki. Jos me nyt luomme järjestelmän, jonka avulla pyrimme auttamaan kansallisia äh, sääntelijöitä toimimaan, niin tähän pitäisi äh, pyrkiä tekemään eri tavalla, koska heillä ei ole sama kansainvälisen turvallisuustason taso maissa. Ei ole mitään nopeaa ratkaisua. Tämä totta kai voi aiheuttaa äh, onnettomuuksia ja tietysti lentoliikenne on Afrikassa tärkeä, mutta meillä on esteitä ja meidän täytyy auttaa liikenteen harjoittajia saamaan toimintansa käyntiin ja toisinpäin. Me olemme Afrikan talouden kehitykselle blokerava elementti. Tämä kuva ei ole meidän, vaan se on kansainvälisten tarkastajien laatima kuva. Eli tämä tapahtuu kansainvälisellä tasolla ja meidän täytyy sitten myöskin nähdä, että tämä kuva, jotta voimme priorisoida toimintaamme. Me olette nähneet kuvan, ja tässä on toinen kuva. Tämä on se, että miten me järjestämme EASassa toimintaamme, jotta tarjoamme tukea kansallisille viranomaisille. Väri tässä kuvastaa tiettyä hanketta, eli vaalean sininen on se, missä käytämme euromedia, jotta voimme paikan päällä sitten vaikuttaa koulutukseen ja tukea tarkastuksissa, huollossa, valvonnassa. Tämä tietysti riippuu, niin kuin näette nyt tästä turvallisuustasosta, Eli eh, tämä toiminnan määrä liittyy hankkeisiin. Ja sitten vihreä, meillä on keski-afrikkalainen hanke. Me järjestämme tämän EU-hankkeiden kautta. Sitten Sambia, yksi valtio, se on, on pyydetty aivan erityistä tukea. Ja EUn valtuuskunta paikalla on tätä tukenut. Sitten on muitakin hankkeita, joista puhutaan, esimerkiksi Saharan eteläpuolinen Afrikka ja sitten Länsi-Afrikan hankkeet. Näistä neuvotellaan ja pyritään saattamaan päätökseen ja se tietysti liittyy hyväksyntäprosessiin, mutta me itsekin valmistaudumme näihin hankkeisiin tällä haavaa. Totta kai eh, tässä tarvitaan tiimejä, ei ainoastaan EASan asiantuntijoita, vaan Äh, me haluamme myöskin EUn kansallisia asiantuntijoita mukaan, jotta he vahvistavat kapasiteettejamme. Meidän täytyy kehittää strategioita, että voimme toimia tehokkaasti ja kustannustehokkaasti. No, totta kai voimme sanoa, että jos tässä nyt lähdetään maakohtaisesti eteenpäin, niin se ei toimi, koska meillä ei ole riittävästi voimavaroja tähän välineistöjä ja myöskin koska resurssit, joita meille on tarjolla, eivät ole samalla tasolla. Eli tässä käytetään tätä maakohtaista lähestymistapaa. No, me olemme päättäneet lähteä aluekohtaisesti liikkeelle. Ehkäpä olettekin lukeneet, että EASA on RSOOn kautta toiminnassa. Meillä on siis tällaisia sisarjärjestöjä Afrikassa, niitä on kuusi, jotka kattavat koko joukon valtioita ja ne tarjoavat eh, tietynlaista kansallisten viranomaisten integraatiota ja, ja pyrit, pyritään turvallisuus harmonisoimaan tietyillä alueilla. Tämä on se tapa, jota me haluamme käyttää, jotta voimme kustannustehokkaammin toimia täällä. Eli me haluamme käyttää RSOOta koordinoidaksemme toimiamme, että voivat auttaa meitä esimerkiksi helpottamaan logistisia kysymyksiä ja voivat tarjota meille myöskin kapasiteettia sen jälkeen, kun hanke on saatettu päätökseen, jotta he voivat varmistaa, että tarjoamamme koulutus ja välineet ja metodologit, että niitä voidaan käyttää kestävällä tasolla. Eli tässä puhutaan oikeastaan teknisestä tuesta, jota me järjestämme Tämä on lähestymistapamme. Ja sitten käytämme tätä vaikutusta, jotta voimme vahvistaa ja varmistaa, että kun olemme lähteneet sieltä, niin että toimet tulevat jatkumaan. Hyvin tärkeä hanke on EU-Afrikka turvallisuushanke ilmailualalla. Tästä neuvotellaan komission kanssa ja tämä on tärkeää, että saamme sen liikkeelle, että voimme vahvistaa sen, mitä me olemme jo tehneet, koska edelleenkin aukkoja tässä järjestelmässä on. No, me olemme tästä tähän mennessä puhuneet. Emme siis pyri yksinkertaistamaan liikkeelle. Me olemme puhuneet noista perusturvallisuusvaatimuksista. Meidän täytyy jotka meidän täytyy toimeenpanna, jotta me saamme ilmailuteollisuuden riittävän turvalliseksi, eli tuo minimitaso, mutta nyt uusia haasteita tulee jopa tällä havaa Afrikan osalta liikenne kasvaa hyvin nopeasti. Meidän täytyy varmistaa, että viranomaiset voivat edelleenkin harjoittaa valvontaa, jota eivät nyt välttämättä tee niin hyvin tällä hetkellä, mutta että he voivat rekrytoida edelleen. Joten tämä on suuri haaste, tämä liikenteen lisääntyminen. Sitten toinen asia meidän täytyy varmistaa, että myöskin opetamme ja tarjoamme tukea, jotta voidaan valmistautua uusia uhkia, turvallisuusuhkia vastaan, jotka liittyvät siis näihin turvallisuuskysymyksiin. Yksi uusi on se, että me näemme Euroopan roolin tässä. On jo osoitettu, että Afrikassa ollaan jo menty eteenpäin. Tämä täytyy ottaa huomioon, eli siellä esimerkiksi lennokkeja käytetään enistään. Tämä voi olla myöskin turvallisuusuhka ilmailualalle, ja tämäkin täytyy ottaa huomioon laajemmassa kuvassa. Sitten haaste, mutta ehkä myönteisempi, on uuden teknologian käytön edistäminen. Ja se ei ole kovinkaan helppoa Afrikan maille. Meidän täytyy varmistaa, että tämä on osa prioriteetteja, että kansallisviranomaisten, operaattoreiden ja teollisuuslaitosten rahoitusta täytyy kasvattaa, jotta mahdollisimman nopeasti he voivat lähteä mukaan esimerkiksi satelliittijärjestelmiin. Me voimme vaikuttaa tähän Euroopan tasolla. Nämä satelliittinavigointijärjestelmät, EU-ohjelmien kautta näitä kapasiteetteja siellä voidaan käyttää. Ja tulevaisuudessa tämän tulisi jatkua. No nyt olemme minun esitykseni lopussa. Niin, se mitä nyt halusin vielä sanoa, ainakin ennen kuin Peter annan sinulle puheenvuoron, tuo yhteenliitettävyys, se on totta kai tärkeä poliittinen tavoite näille maille – yhteenliitettävyys tapahtuu ainoastaan silloin, jos perusta ja välineet ovat riittävän turvalliset. Ja tämä on tietysti ennakkoedellytys. Haluaisin toistaa vielä tässä, että pyrimme ottamaan komissiota ja haluamme varmistaa parlamentille, että me voimme olla tällainen liikenneväline, jonka avulla voimme parantaa, parantaa turvallisuutta, mutta myöskin tukea liikenteen harjoittajia. Kiitos paljon. Onko teillä jotakin lisättävää? Olkaa hyvä. Paljon kiitoksia. Haluaisin vain yhteenvetona kaksi tai kolme elementtiä mainita. Kuten näette, komissio EASan ja teidän tuellanne pyrkii siihen, ettei se vain tarkastele millä aloilla Afrikassa ilmailuturvallisuus kehittyy hyvän suuntaan, me pyrimme myöskin auttamaan, kun voimme. Ja keskitymme siihen, että erity, erityisesti turvallisuuskysymyksissä autamme. Uskomme, että yhteistyö Afrikan kanssa ilmailuturvallisuuden alalla on win-win tilanne. Tämä ei ole vain min, meidän intresseissämme. Me näemme, mitä kasvua Afrikassa tapahtuu, emmekä saa unohtaa, että tämä avaa myöskin ovia muille aloille. Tämä ei ole meidän tavoitteemme sinänsä. Se on kuitenkin myönteinen tulos ja maat haluavat yleisesti ottaen parantaa ilmailua ja ilmailun turvallisuutta. Ja sitten viimeinen asia, minä olin eh, Nigeriassa eilisen asti ikään konferenssissa ja voin todeta, että ellei me tätä tee, muut sen tekevät tulevat tekemään. Minulla oli äh, Kiinan, Afrikan kehitysrahastosta, kiinalainen vieras vieressäni ja voin vakuuttaa, että he tulevat tarttumaan kaikkiin niihin mahdollisuuksiin Afrikassa, joihin me emme tartu. Afrikkalaiset mielemmän tekivät meidän kanssamme yhteistyötä, mutta meidän täytyy myöskin olla itse tilanteen tasalla. Kiitoksia. Ehkä tämä nyt oli ihan poliittisesti korrektia. Sanoa näin, ajatellahan aina voi, Arjan joitakin kommentteja, kysymyksiä. Marian, ole hyvä. Um, chair, so... Kiitos puheenjohtaja. Mielestäni esitykset olivat hyviä, eh, tyhjentäviä ja nyt me ymmärrämme, mitä siellä tapahtuu. Ja ymmärrämme myöskin sen, että kun lentää Afrikasta Euroopan käyttäen afrikkalaista lentoyhtiötä, niin se on säänneltyä ja turvallista. EASA huolehtii lentokoneoperaattoreista ja muusta. Eli siis matkustajalle tämä on ok. Mutta kysymykseni, kun ajatellaan toista suuntaa, eli Euroopasta Afrikkaan, ja puhun tässä nyt lentoliikenteen hallinnasta, lentokentistä, miten tämä hoidetaan ja hallinnoidaan? Miten tässä tarkistukset hoidetaan niin, että voidaan tarjota turvallisuutta näille eurooppalaisille lentoyhtiöille, jotka lentävät sinne? Ja totta kai niin pitkälti kuin minä tiedän, on valkoisia alueita, missä jossakin päin Afrikkaa, missä ei ole tutkajärjestelmää, ei tiedetä siis missä lentokone on milläkin hetkellä. Ehkä voitte kertoa tästä. Ymmärsin, että EASA on suositeltu viranomainen kaikkialla Afrikassa. Eli tarkoittaako tämä sitä, että he soveltavat EUn perussäädöksiä? Totta kai heillä on oma viranomainen ja pätevät henkilöt siellä, mutta Tämä on ikään kuin se heidän raamattunsa, mikä on hyvä. Ja sitten viimeinen asia, kun, kun puhutte Afrikasta, kun onnistutte tarjoamaan, ei siis niin paljon rahaa, siis miljoonaa, niin milloin Pohjois-Afrikkaan saadaan jokin järjestelmän osa ei ilmeisesti se ei ole vielä yhteydessä tähän, mutta loppujen lopuksi kyllä. Tässä kysymykseni siiskin. que je ne dis pas plus. Non, ok, ça va. Réponse euh, aux interrogations posées. Vastaus näihin kysymyksiin vuorotellen nämä infrastruktuurit voisivat auttaa, mutta uskon, että Mari Marinesku on hyvin paljon, hyvin perehtynyt lentoliikenneongelmiin, lentoliikenteeseen yleensä. EASahan on EASalla on erittäin hyvä maine Afrikassa, mutta sillä on myös erittäin tärkeä rooli lentoliikenteen turvallisuuden sääntelyssä. Ehkä te Voisitte antaa jotakin vastauksia tai kommentoida edustaja Marineskun sanomisia. Äh, ähm, Puhun nyt englantia. <clears throat> Nämä ovat hyvin vahvoja väittämiä ja ehkäpä tuohon ensimmäiseen liittyen meillä on paljon eurooppalaisia lentoyhtiöitä, jotka lentävät afrikkalaisiin kohteisiin luonnollisesti, hekin tekevät turvallisuusarvioita, jotka antavat epäsuoraa tietoa meille niistä ongelmista, joihin he ovat törmänneet. Esimerkki tästä, palaan nyt Nigeriaan taas, kun juuri vierailin siinä maassa. Pääkiitorata Abujan kansallisella lentokentällä on alkanut kärsiä Kuopista ja yritykset kertoivat äh, viranomaisille, etteivät enää suostu lentämään kentälle, ellei kiitorataa kunnolla korjata. Ja hallitus toimii itse asiassa jopa sulki hetkeksi lentokentän, vaikka tämä aiheutti maassa hyvin paljon julkista kritiikkiä. Se kuitenkin toimi ja kiitoradat korjattiin. Eli tieto, jota saamme yrityksiltämme myöskin helpottaa meitä painostamaan viranomaisia. Egnosiin liittyen olette varmaankin hyvin oikeassa ja yksi projekti, jota ei ole jota on kehitelty, en tiedä onko tämän 5 miljoonan projekti tarkalleen, mutta joka tapauksessa hyvin tärkeä sellainen. Ja se nimenomaan tähtää siihen, että Afrikka voisi käyttää käyttää EGNOSia hyväkseen ja jotta voisimme varmistaa EGNOSin käytön. Kuten sanoitte usein, tämä on ainut järjestelmä, joka on saatavilla, jonka avulla voidaan valvoa mm, ilma-aluksia heidän ja meidän matkailuliikenteessä. Ja nyt rajallisen tavoin me olemme pyrkineet mahdollisimman ta- parhaalla mahdollisella tavalla toimimaan. Tämä on kansainvälistä yhteistyötä ja teknistä tukea, mutta täytyy välttää se, että vain tukea tarjoava konsultti hyötyy tilanteesta eikä kukaan muu. Siksi me totesimme, että me pyrimme komissiossa siihen, että meillä on mahdollisimman paljon yleisesti ottaen tukiprojekteissa EASA-kumppanina me tiedämme, että näin laatu on parempaa ja voimme myöskin valvoa tapahtuvaa paremmin. Ja koska jos afrikkalaiset tietävät, että tämä tulee Euroopassa, Euroopasta, onnistumme paremmin. Emme halua, että konsultit vain rohmuavat veronmaksajien rahat. Tämä varmaankin teitä kiinnostaa hyvin paljon. Yleisasetuksessa tulee olemaan sääntöjä, jotka EASan roolia vakauttavat ja vahvistavat tällä alalla ja mielestämme se on erittäin hyvää kehitystä näistä syistä, jotka pyrin tässä selittämään. Thank, you, Mr. Chairman. Yes, I think, uh, practically speak... Kiitos puheenjohtaja. No käytännön näkökulmasta tämä tarkoittaa meille sitä, että me yritämme mahdollisimman paljon olla paikalla, että voimme varmistaa, että navigointijärjestelmän palvelun tarjonnat ovat tietyn standardin mukaiset, joita tekin edellytätte, kun lähdette Afrikkaan. Mutta totta kai tarvitaan resursseja. Mutta se, mitä me teemme, me otamme e, e, IATasta, ECIstä ja IGAKista asiantuntijoita ja haluamme varmistaa e, ja tämän komission hankkeen kautta voimme todellakin lähteä paikan päälle ja auttamaan teollisuuden edustajia saavuttamaan nämä tavoitteet, mutta totta kai sääntelijöiden täytyy ymmärtää, mitä teollisuus tarvitsee. Meillä on tällainen toimenpiteiden yhdistelmä, jota tarvitaan. Mutta vielä esimerkiksi Afrikan kehityspankki ymmärsi tämän merkityksen antavat lainoja, infrastruktuurilainoja. Ja kun puhutaan esimerkiksi nyt kiitoranta-ongelmasta, niin he yrittävät saada riippumatonta apua. Ja yksi näistä hankkeista Afrikassa on rahoitettu Afrikan kehityspankin kautta. He ovat pyytäneet meitä esittämään prioriteettilistan ja investoinnit seuraavat sitä. Totta kai täytyy varmistaa, että infrastruktuuria kehitetään – oikealla tavalla. Tässä on paljon eri toimijoita ja tekijöitä, ja me kaikki yritämme varmistaa, että kun sinne haluaa lähteä, niin infrastruktuuri on se, mitä nyt turvallisuuden kannalta mm, eniten tarkastellaan. Ja sitten vielä yksi viimeinen asia, ehkäpä vain tiedoksenne. ASEKNA on 12 valtion järjestö Afrikassa ja ovat päättäneet käyttää Egnosia kehittääkseen sitä. Ja tämä Peterin hanke, jonka hän mainitsi, niin me pyrimme luomaan kannustimia heille, että he omasta budjetistaan investoisivat. Kiitos. Haluaako Kristin kysyä jotain? Et halua käyttää puheenvuoroa. Marian Marinesku on tyytyväinen vastauksiin, ei mitään täydentäviä tietoja haluta. Minä haluan nyt sitten kiittää siitä, että tulitte kertomaan meille tästä aiheesta, joka on parlamentin yleisellä asialistalla, kun meillä on tämä Afrikka-viikko kiikko täällä meneillään. Usein käytetään sanaa kansainvälisyys lainausmerkeissä. Oli erittäin mielenkiintoista kuulla tästä soveltavasta tutkimustuloksesta. Näin ollen olemme päässeet aamupäivän kokouksemme kokoon. Seuraava kokous pidetään 4. joulukuuta alkaen kello 15. Kokous on päättynyt. Kiitos kaikille ja kiitos tulkeille, että olivat uskollisina loppuun, tiukkaan loppuun asti.